Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvää huomenta, rakkaat kollegat. Nyt jatkamme valiokuntamme kokousta. Ja esityslistalla olisi kohdat 9-14 tarjolla. Kyse on vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle eri luokkiin liittyen, mikäli kyse on meidän toimivaltuuksimme kuuluvista aihealueista. Valmistelija on pätevä kuin mikä. Hän on tarkastellut näitä asioita koko Envi-toimivaltuuksiin kuuluvasta kokonaispaketista. Budjetin valiokunnassahan Jutta Hauk myöskin on melkoisessa vetovastuussa ja nyt annankin sinulle puheenvuoron. Ähm, Kiitokset. No, minähän en halua puhua pitkään, sillä kaikki kollegathan ovat voineet lukea nämä asiakirjat. Ainakin periaate on käsittääkseni ihan tiedossa. Eli kaikki ovat lukeneet nämä asiakirjat, jos on muutosehdotuksia yksittäisiin osiin, olipa kyse sitten virastoista tai aivan yleisesti ympäristön ja terveydenalan toimintakertomuksen osalta, niin kollegat tietenkin voivat esittää tarkistuksia. Määräaika tarkistuksille on ensimmäinen helmikuuta, eli ensimmäinen helmikuuta kello 12 mennessä voi esittää tarkistuksia, tarkistusehdotuksia, mutta jos kollegoista tuntuu, että nyt jo olisi hyvä äh, paikka esittää ehdotuksia, niin näin voi tehdä. Mitä äh, aiemmin nämä ehdotukset tehdään, että ne ehditään myös kääntää, niin sitä parempi. Ja näin voidaan myöskin puuttua esimerkiksi muotoiluseikkoihin ja näin sitten saadaan muutokset myöskin vietyä asiakirjoihin. Muuten 2008 vuodelta voidaan sanoa, että voimme olla oikeastaan aika tyytyväisiä, sillä nyt käyttöasteet ovat pysyneet hyvinä, kun tarkistellaan tätä talousarvion toteutumista, erityisesti näitä budjettikohtia, niin 95,15 prosenttia on saatu oikeastaan käytettyä. Ja kansanterveyden osalta luku on jopa 99,75 prosenttia. Joskus voi ajatella, että onko tämä ylipäänsä mahdollista, mutta ilmeisesti näin nyt vain on Eli vain aivan todella pieni murtoosa on jäänyt käyttämättä näistä määrärahoista. Ja sitten elintarviketurvallisuus ja äh, eläinten suojelu 98 prosenttia. Eli todella yli 90 prosenttia pitkälti on käyttöaste näissä määrärahoissa. Tämä tarkoittaa erittäin hyvää astetta, erittäin hyvää taloudenhoitoa ja komissio käsittääkseni on täällä ainakin yhden henkilön voimin edustettuna, niin voidaan todella kehua, ylistää komissiota tältä osin. Jotain on opittu komissionkin äh, suunnassa. No nyt sitten, mitä tulee live-ohjelman äh, käyttöön, niin niin apua on annettu ohjelman osallistuville ja siltä osin käyttöaste on paljon parempi kuin edellisinä vuosina. Tämän voi lukea tästä näistä lyhyistä perusteluista. Ei tätä tarvitse nyt toistella tässä yhteydessä. Kollegat voivat lukea sen perusteluista. No nyt kun puhutaan LIFE-ohjelmasta, niin aivan pieni huomautus, nimittäin täällä on painovirhe toisessa kappaleessa. Täällä ei pitäisi lukea heinäkuu 2009, vaan tietenkin 2008. Tässä on pieni virhe. Muutenhan tämä ei olisi 2009 vuoden vastuuvapauskäsittelyyn edes mennyt. No, sitten yksittäiset virastot, kaikki välttämätön on kirjattu ylös, ympäristövirasto, mitä tulee maksusitoumuksiin ja maksumääräyksiin, niin asiat on hoidettu oikein hyvin. Me tiedämme, että äh, eurooppalainen ympäristövirasto auttaa meitä kovasti työssämme. Ja myöskin äh, toimenpiteiden arviointi on onnistunut. Myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on onnistuttu. Siihen on pystytty kanavoimaan enemmän määrärahoja. Ja myöskin seurantatoimet ovat äh, onnistuneet, parantuneet esimerkiksi kuivuutta eri alueilla on äh, seurattu paremmin talousarvionäkökulmasta 2006, 2008 äh, vuonna on äh, onnistuttu oikein hyvin. Ja ilmeisesti IT-velvoitteet eivät ole ihan onnistuneet yhtä hyvin EMEassa. Tämä vastaa hieman näitä vuosittaisia sitoumuksia. Emean osalta voidaan sanoa, että parannusta kaivataan tältä osin, mutta 2009 vuonna käsittääkseni tilanne on jo parantunut, kun päädymme aiko, aikoinamme sitten vastuuvapauden, vastuuvapauskäsittelyn 2009 vuoden osalta, niin tilanne on jo toinen. No sitten henkilöstö. Lontoon EMEA-virasto, kuten myös tämä toinen virasto, niin voidaan myöntää vastuuvapaus. No sitten olen saanut tietoa, jonka johdosta olen iloinen siitä, että kaikki tällaiset ähm, hämmingit äh, isäntämaan kanssa on saatu hoidettua. Eli ECDC on itse, valuuttakeskus on itse sanonut, että kaikki ongelmat eivät ole vielä ratkenneet, mutta suuri osa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ongelmista on saatu ratkaistua Ruotsissa. Ehkäpä tässä voidaan viitata sitten Ruotsiin tai sanoa, että voidaan vielä parantaa joitain asioita, mutta sen enempää en tästä valvontakeskuksesta kuitenkaan nyt tässä sanoisi. No sitten eka. Tämä on ensimmäinen ää, äh, kemikaaliviraston toimintavuosi oikeastaan ja äh, voidaan sanoa, että kaikki se, mikä on ollut tarpeen kemikaaliviraston perustamiseen, on käytetty, kaikki määrärahat on käytetty ja voimme tyytyväisenä todeta, että tässä on toimittu hyvin, mutta voimme myös todeta, että konferenssikeskus voidaan rahoittaa kemikaaliviraston omista varoista, eikä tähän tarvitse kanavoida enempää määrärahoja. Ja se on oikeastaan erittäin hyvä tilanne. No, mitä tulee nyt sitten toimintasuunnitelmaan? Da hat die ECA im Jahr 2008 95 äh, ja rekrytointisuunnitelmaan, niin äh, voimme todeta myöskin, että äh, henkilöstön palkkauksessa on on äh, edetty oikein hyvin. No Helsinki ei ole ehkä mikään unelmatyöpaikka, äh, asemapaikka kaikille kemian alan työntekijöille, mutta kemikaalivirasto on kuitenkin onnistunut 95 prosenttisesti täyttämään kaikki paikat. No sitten EFSA. jonka kanssa meillä oli hieman enemmän purtavaa aiemmin, niin siellä on toimitettu, toteutettu henkilöstökysely ja täytyy sanoa, että EFSAn täytyy jatkaa eh, hieman vielä työtään tiedottamislinjalla. Henkilöstölle täytyy viestiä hieman paremmin toimista. Toissa viikolla eh, ihmiset esimerkiksi saivat viestin, jossa sanottiin, että henkilö, joka oli työskennellyt EFSassa, äh, siirtyi suoraan teollisuuden toimiin, ihan samoihin tehtäviin oikeastaan, tai samoihin työskentelemään samojen asioiden parissa, joissa hän oli työskennellyt EFSassa. Tämä on aika arveluttaa, arveluttavaa, ja myös viraston työntekijöiden kannalta täytyy ajatella, että äh, että tässä on jotain hämärää, että viraston työntekijöille ei ole sellaisia käytäntö, käytössääntöjä tai menettelysääntöjä kuin esimerkiksi komission työntekijöille. Esimerkiksi sen suhteen, että oman toimikauden, virkakauden jälkeen olisi kilpailukielto tai ei voisi mennä siirtyä seuraaviin tehtäviin. No, tämä ei tietenkään kuulu tähän vastuuvapaus 2008 keskusteluun, mutta mielestäni tämäkin on sellainen asia, joka kannattaa nostaa esille. Tämä on, tämäkin asia on tapahtunut tosiaan vasta 2008 vuoden jälkeen. Henkilöt, jotka työskentelevät virastojen parissa, tietävät, että komission, neuvoston ja parlamentin edustajien kesken on olemassa tällainen työryhmä, jossa pohdiskellaan virastoja koskevia sääntöjä, ja minä tulen viittaamaan toiminnan väliseen työryhmään näistä asioista. Ei tässä olla nyt mitään portinvartioita, mutta kuitenkin henkilöt, jotka työstävät näitä asioita. voisivat vaikuttaa siihen, että virastojen, työntekijöitä, virastojen työntekijöihin sovelletaan samoja käytännössääntöjä kuin komission työntekijöihin. No kaikki ei ole aina niin helppoa. Ei voi käydä niin kuitenkaan, että esimerkiksi EFSAsta joku irtisanoutuu ja meneekin sitten työhön lääketeollisuuden firmaan ja työskentelee aivan samojen asioiden parissa aivan vastakkaisella puolella. No, tämä ei, kuten sanottu, kuulu tähän 2008 vuoden vastuuvapausasiaan. Odotan oikein mielenkiinnolla kollegojen kommentteja. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Jutta. Niin, sydämelliset kiitokset sinulle, Jutta, tästä selvityksestä ja että olet käsitellyt näin montaakin virastoa. Ei ole helppoa pysyä kärryillä ja seurata tilanteen kehittymistä. Mielenkiintoista oli myöskin kuulla, että budjettialan asiantuntija on tyytyväinen siihen, että rahaa on käytetty, eikä että sitä olisi säästetty. Immer nur wieder einbläuen. Niin, se raha, jota me, joka jää kää, käyttämättä, niin eihän sitä ole jotenkin säästetty ja sitä voi käyttää sitten muihin EU-toimiin, vaan se virrataan takaisin jäsenvaltioihin ja minä olen sitä vastaan. Siinä kuulitte perusteet sille, miksi me voimme olla tyytyväisiä, kun rahaa pannaan palaamaan. Kun kansalliset budjettia, ai, budjetista vastaavat kollegat ovat taas päinvastoin tyytyväisiä, kun rahaa säästetään. No niin, kollega Ulmer. Niin, paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset ja onnittelut Jutta Haugille tästä erinomaisesta ja perinpohjaisesta valmistelevasta työstä. Ymmärrän toki, että ollaan tyytyväisiä, jos rahaa palautetaan, mutta No, välttämättä kaikkea ei ole aina kiitelty. Tämä on aika tasapainoinen paketti ja tyytyväisyydellä olen pannut merkille, että käyttöasti on ollut korkea lähempänä 100 prosenttia ja kansallisellakin tasolla voidaan olla tyytyväisiä, jos päästäisiin vastaavanlaisiin lukuihin. Se, mitä on suunniteltu ja pantu täytäntöön, niin niin tietenkin voidaan vähän kriittisestikin tarkastella ja EMEAlla on vuosittain IT-puolella paljonkin varauksia, mutta ne pienenevät jatkuvasti ja EFSA-suhteen on huomattavaa, että tähän henkilöstökyselyyn osallistuvat yhä useammat työntekijät. Se johtaa, johtuu ehkäpä siitä, että tämä on siirtynyt Parmaan, joka tarjoaa paremman laadun Ja sitten mitä tulee ECDC, niin meidän täytyy varmaankin tehdä jotain päätöksiä, mikäli emme saa neuvottelutiloista päätöksiä riittävän ajoissa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että me olemme positiivisia tämänhetkiseen tilanteeseen liittyen. Minä tulen esittämään muutamia yksityiskohtiin liittyviä tarkistuksia, mutta yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä tähän nykyiseen tilanteeseen. Si. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro Jacques Brandille. eikö sittenkään? No, ei sitten. Pala. Vassikutkaan ei ole paikalla. Kollega Liotard Onko tässä nyt tilanne parempi tätä puheenvuoroluettelua ajatellen? Es ist ich bin entzückt äh, und warte jetzt darauf. No fantastista. Minä odotan, että EPP Ulmerin muodossa esittää muutaman tarkistuksen. Jos kenelläkään ei ole mitään muuta minun äh, esitystäni vastaan, niin hyvä sitten. Minä teen muutaman muokkauksen, koska ne ovat minun mielestäni tekstiä parantavia ehdotuksia. Kollega Klaus. <laughs> No, en ole perillä tästä tekniikasta. Niin, en nyt halua tässä valittaa, mutta kun puhumme kemikaalivirastosta, kemian alan järjestöt olivat täällä, tai siis virasto oli täällä edustettuna ja huomasimme, että sisältöpuoleen on olemassa vielä tarpeita, eli Ritsin täytäntöön pano on ongelmallinen. Sitten sanotaan, että 95 prosenttia paikoista on täytetty, niin herää kysymys, että onko tässä toimittu riittävän selkeästi. Pitäisiköhän meidän tällaisissa teksteissä enenevässä määrin painostaa porukoita toimimaan. Sillä on varmaa, että kemikaaliviraston pitäisi vastata tulevaisuudessa suuremmasta paketista ja vastata esimerkiksi biosideista ja kasvinsuojeluaineista, niin kyllä minulla käy, on mielessä moniakin asioita, joita voitaisiin hoitaa yhdessä. Ehkäpä minä voisin kahdenkeskisesti Juta Haukin kanssa keskustella siitä, että pitäisikö meidän painostaa väkeä palkkaamaan myöskin vielä ne loput henkilöt paikalle, jotta päästään 100 prosentin työllistämisasteeseen, jotta no ehkäpä tätäkin mietintöä voitaisiin käyttää eräänlaisena painostusvälineenä, jotta kaikki paikat saadaan täydettyä. Kiitos. Kukaan ilmeisesti ei pidä puheenvuoroa. Sofort, ähm, darauf... No siinä tapauksessa haluaisin vastata Krista Klaasille. Ymmärrän kyllä, mitä hän sanoo, mutta meidän täytyy ajatella sitä tilannetta, että nyt elämme vuotta 2010 ja me puhumme 2008 vuoden taloudesta. Ja ymmärrän kyllä ongelman, mutta meidänhän täytyy keskustella nyt myös 2011 vuoden talousarviosta ja meidän täytyy tehdä juuri se, mitä Krista Klaas pyytää, eli kun me keskustelemme viraston 2011 vuoden talousarvioista, niin totta kai voimme sanella ja antaa suosituksia tulevaisuutta ajatellen, mutta aika vaikea on 2008 vuotta pitää viitteenä ja sitten puhua siitä, että mitä ei tehdä nyt oikein. Sehän on jo mennyttä. Siksi ehkäpä ajatellen tulevaa talousarviota täytyy olla tiukempi ja luoda paineita, aivan kuten Krista sanoi. Anna Rosba. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen täysin tyytyväinen tähän, mutta kysyisin puheenjohtajalta, että mikä on tilanne Irlannissa sijaitsevan eläinlääkintäviraston suhteen? Missä tilanteessa se on menossa? Ja miten siis kyse on tästä eläinlääkintävirastosta on siis kyse. Äh, überfragt die Veterinäragentur. Nyt kysytte hieman liikaa, sillä eläinlääkintävirasto on tällainen toimeenpaneva virasto, joka on komission alainen, eli se ei ole oikeastaan tällainen hajautettu irrallinen virasto, siksi vastuuvapaudesta emme päätä me, vaan öö, maatalousvaliokunta yhdessä myöntää vastuuvapauden. Meidän täytyy toimia tässä vähän kuten äh, kulttuuriviraston äh, kanssa. Senkään osalta vastuuvapautta ei myönnetä tällä tavoin, vaan kyse on hieman erilaisesta menettelystä. me myönnämme tällä vastuuvapauden sellaisille virastoille, jotka on hajautettu. Täytyy kysyä siis maatalousvaliokunnalta, missä tässä mennään. Kiitos oikein paljon. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on ensimmäinen helmikuuta kello 12 ja äänestys tässä valiokunnassa 23. helmikuuta. Seuraavaksi Annan puheenvuoron rouva Rosbahille. Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemista saastumista vastaan koskevan yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja on aiheena. Olkaa hyvä kollega Rosbach. Um, det er en ganske kort Kiitoksia. Kyse on lyhyestä ja ytimekkästä asiasta. Mehän olemme kuulleet tästä ongelmasta, joka kasvaa kasvamistaan. Kyse on jo miljoonan neliömetrin alueesta ja me olemme varmaankin kuulleet näistä verkoista, jotka ajelehtivat merillä. Tämä vaikuttaa suuressa määrin merien tilaan. Ja tästäpä syystä, kun ongelma kasvaa kasvamistaan, niin olisi tärkeää hyväksyttämä lisäpöytäkirja. Jo vuonna 1990 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus, mutta vasta vuonna 2008 Espanjan ja Marokon välinen alue kiista saatiin ratkaistua. Ja nyt on mahdollista, että Lissabon yksi astuu voimaan. Ja tämän lisäpöytäkirjan avulla Voimme siis tehdä yhteistyötä ja nyt jos koskaan on kiire tehdä tätä yhteistyötä. Jo viime vuoden lopussa hyväksyimme CO2 talteenottoon liittyvän mietinnön, mutta nyt kyse on siis lisäpöytäkirjasta ja kyse on Koillis-Atlantin suojelemisesta ja me tiedämme, miten valtavasta alueesta on kyse. Tämä on yksi osa alueellisia ja kansallisia sopimuksia. Tähän kuuluvat sekä EUn jäsenvaltiot että myöskin kolmannet valtiot, jotka ovat Koillis-Atlantin rannikkovaltioita. Eli yhdessä meidän tulisi pyrkiä välttämään laajamittaista saastumista. Helsingin sopimus, Bonnin sopimus ja Barcelonankin sopimus on jo olemassa ja nyt siis tämä Lissabonin sopimus. Ja tällä tavalla kaikki pyrkivät yhdessä välttämään suurempien ongelmien syntymisen, eli kemikaalivuodot, öljyvuodot tai muut päästöt, jotka saattaisivat joutua mereen. Näitä katastrofeja pitäisi välttää, sillä meillä ei ole varaa toimia niin, että meret saastuvat entisestään ja kalakannat pienenevät. Eli kaikkien pitäisi allekirjoittaa tämä lisäpöytäkirja, jotta voisimme taistella tehokkaasti näitä yhä kasvavia ongelmia vastaan ja päästä niistä kokonaan eroon. Jos saan sanoa, niin toivoisin myöskin huomioitavan, että meriongelmat eivät todellakaan kunnioita rajoja, vaan nämä rajat ovat kuin veteen piirrettyjä viivoja. Kiitoksia. Tämä on oikein hyvä mietintö. Mitenkäs sitten varjoesittelijät, kollega Arsenis ja Curlings, haluavatko he käyttää kenties puheenvuoron? Ah, Chris Davis. Thank you very much. Uh, we, we support the... Kiitos oikein paljon. Me tuemme tätä mietintöä. Aloite jumitti monia vuosia ja oli aika, että tämä saadaan nyt vihdoin vietyä loppuun. Kiitos. Thank you, President. I was just interested in what... Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnosti se, mitä ja mietinnössä toteaa tästä muovikeitosta, tästä hyvin laajasta ajelehtivasta materiaalista, jota meressä siis ajelehtii. Voisiko komissiosta joku vastata tähän? Onko tämä asia, siis asianeuvostonkin esityslistalla? Onko joitakin aloitteita tai ehdotuksia mahdollisesti tulossa komissiosta, jotta voitaisiin estää se, että EUn vesillä heitetään mereen jätettä ja muuta tämmöistä materiaalia? Olisi hyvä, jos joku voisi vastata tähän. Ehkä voitte katsoa hieman tuonne päin, että löytyykö sieltä joku halukas kenties. No tähän pyrin herra Delanoa, voisitteko vastata tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Merci. Si vous pouvez mettre votre micro. olisi vielä hyvä käyttää mikrofonia. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. No, komissio on luonnollisesti tyytyväinen tämän sopimuksen voimaan tuloon on hyvä, että sopimus vihdoin saadaan voimaan, kun sen allekirjoittamisesta on jo 20 vuotta. No, tähän erityiseen ongelmaan, joka liittyy muovikeittoon, josta esittelijäkin puhui, Tyynellä merellä sijaitsevat valtiot ovat ruvenneet suunnittelemaan toimenpiteitä sen estämiseksi. Ja Atlantin valtamerellä ongelma on jo otettu esille erityisesti Hollannin valtuuskunta tämän äh, hiljattain neuvoston kokouksessa toi esille. Komissio on pyrkinyt tutkimaan tätä ongelmaa, että joillakin alueilla, joiden vesiolosuhteet ovat erityiset, me olemme saaneet tietoa asiasta ja vaikuttaa siltä, että ongelmaa pitäisi todellakin tutkia tarkemmin. No sitten eh, tarkemmin näistä yleissopimuksista, joissa asiasta määrätään. Täällä puhuttiin muun muassa Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelimista koskevasta yhteistyösopimuksesta. Ja myös tässä yhteydessä voitaisiin käsitellä muovikeittoon liittyviä ongelmia voisi olla foorumi, jossa asiaa käsitellään. Esimerkiksi vuoden 1972 yleissopimus merten pilantumisen estämisestä. Kyse on siis Lontoon yleissopimuksesta. Olemme samoilla linjoilla esittelijän esiin tuomista huolenaiheista ja me pyrimme tutkimaan sitä, miten alueellisilla sopimuksilla ja foorumeilla voitaisiin reagoida näihin ongelmiin. Kiitos puheenjohtaja. Beaucoup. Il n'y a plus de Kiitos oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nyt pyytäisin, että valmistelette äänestyskorttinne. Ah, herra Rosi. Kiitos. Tulin vähän myöhään paikalle, mutta totean, että olen yhden täysin esittelijän, esittelijän huolenaiheisiin ja tuen täysin hänen tekemäänsä työtä. Venons à nos moutons, si j'ose dire, je vous remercie. Palatkaamme asiaan, eli nyt meidän pitäisi äänestää kahdesta asiasta, joten valmistelkaapa äänestyskorttinne. Ensinnäkin äänestämme neuvoston päätösesityksestä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Käyttäkää nyt vaan niin paljon aikaa kuin haluatte. No, tässä on vähän enemmän aikaa kuin täysistunnossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 0. Kaikki siis kannattivat tätä. Kiitos yksimielisyydestä. Sitten meidän pitäisi päättää parlamentin päätöslauselmasta. Äänestämme uudelleen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Oi, miten hienoa yksimielisyyttä täällä. Kiitos oikein paljon. Onnittelemme esittelijää. Yksimielisyyttä kannattaa aina juhlia. Sitten seuraavaan asiaan esityslistalla. Mielenkiinnolla kuulemme kollega Proodia aiheena ilmastonmuutos, valkoinen kirja ilmastonmuutoksen sopeutumisesta kohti eurooppalaista toimintakehystä. Tämä kiinnostaa meitä suuresti tässä nykykontekstissa. Olkaa hyvä kollega Proodi. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet tästä hyvinkin paljon, mutta on kuitenkin vielä joitakin asioita, joita kannattaa palauttaa mieliin tässä keskustelussa. Valkoinen kirja on komission laatima ja tässä pyritään puuttumaan toimiin, jota voidaan mukautua tai sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hyvin paljon tarvitaan toimenpiteitä ja aloitteita, ja niiden pitäisi saada aikaiseksi tehokkaita tuloksia, riippumatta siitä, mitä, miten häpeällinen oli Kööpenhaminan tulos. Täytyisi voida myös konkreettisesti toteuttaa kaikki toimintasuunnitelmat ja muut aloitteet, ja valkoinen kirja ei nyt tässä suhteudessa kovinkaan paljon meitä vie eteenpäin ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Tässä on kyse vain valmistelevasta työstä ja yhteisestä viitekehyksestä, joten meidän täytyy vielä tämän jälkeen laatia strategia konkreettisista toimenpiteistä. Komission työ on kyllä hyvin rakenneltu, vaikkakin joitakin puutteita tässä valkoisessa kirjassa on, niin kuin liikennevaliokunnan valmistelijakin on todennut. Esimerkiksi vuoristoalueihin liittyvät toimet ovat puuttuvi, puutteellisia, samoin matkailun liittyvät toimet. Ja me odotamme todellakin totaalista muutosta. Tämä koskee ihan kaikkia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja me emme nyt voi pyytää komissiolta mitään ihan täydellistä käsikirjaa, jossa kaikki asiat olisivat mukana, mutta me voimme laatia strategian, jos josta päätetään ja jota ohjataan mahdollisimman alhaisella tasolla kentällä, eli paikallisesti. Me kaikki voimme yhtyä siihen, että ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopassa enemmän joihinkin alueisiin kuin joihinkin toisiin alueisiin. On tietysti hyvä keskustella siitä, miten vaikutuksia voidaan lieventää, mutta olisi myöskin keskusteltava siitä, että tämä, nämä vaikutukset, jos ilmasto todella lämpenee niin paljon, ovat hankalia kaikille. Olipa sitten kyse matkailusta, vuoristoalueista, kaupungeista, maaseudusta, kansalaisista, teollisuudesta. Lähden siitä, että kaikki voivat osallistua tähän työhön. Ja erityisesti on laadittava tai saatava selkeä käsitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumistoimista. Ja tarvitaan myös todella kattavaa valvontaa ja tehokasta ja laajamittaista tiedottamista suurelle yleisölle. Tähän täytyy saada mukaan sekä alueelliset, paikalliset että kansalliset tasot. Ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimet on yhdistettävä kaikkiin hallitusten toimenpiteisiin, ja sopeuttamistoimissa on hyödynnettävä alueellista ulottuvuutta. Aikasuunnittelua tässä, ajallista suunnittelua tässä ei ole ratkaistu eikä ennen 2013 vuotta ole tarkoitus toimintasuunnitelmasta keskustella. Tämä on liian kaukainen tavoite. Olisi todellakin keskusteltava näistä asioista heti ja olisi suunniteltava konkreettisia toimenpiteitä välittömästi ja saatava riittävää tarpeellista tietoa tulevaisuuden kannalta tähän mennessä ei ole toimittu riittävästi, eikä tieto ole riittävää. Meillä on tietyt rajoitteet, mutta olemme valmiita niiden puitteissa toimimaan. Tähän on saatava myöskin rahoitusta ja rahoitusta on erityisesti selvennettävä. Olipa kyse tuonnista, olipa kyse käytännessäännöistä, toimivallan jakamisesta, mutta kaikessa tässä jälleen kerran totean, että mahdollisimman laajasti täytyy saada paikalliset toimijat mukaan. Oma ryhmäni on ehdottanut, että osa päästökauppajärjestelmän tuloista käytettäisiin sopeuttamistoimien rahoitukseen. Se olisi yksi osa EUn rahoitusta siis. Lisäksi olen viitannut erityisesti mietinnössä siihen, miten tärkeä elementti vesi on. Ja tämä on sellainen järjestelmä, jota täytyy käsitellä hyvin laaja-alaisesti. Miten voidaan hyödyntää uusiutuvia energianvaroja ja miten tämä yhdistetään käytön suunnitteluun. Myös kansanterveys ja kulttuuriperimän suojelu alueillamme on hyvin tärkeää ja se täytyy myös huomioida näissä ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimissa. Ja sitten joitakin loppupäätelmiä. Kööpenhaminan konferenssilla täytyy olla koordinointimerkitys. Tällainen clearing house-mekanismi on otettava käyttöön ja tarvitaan todellakin parempaa koordinointia sopeuttamistoimissa. Olipa sitten kyse Euroopan ympäristökeskuksesta tai sitten ad hoc virastosta, joka voitaisiin myös perustaa tätä varten, tai tällainen koordinointiryhmä, jota komissio on ehdottanut, voitaisiin perustaa. Tässä täytyisi myös olla mukana parlamentin jäseniä tarkkailijoina. Tarkistusten jättämisen määräaika on 12. helmikuuta valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa äänestetään 16. maaliskuuta ja täysistunnon äänestys on huhtikuussa. AFET, DEVE, EMPL, ITRE, TRAN, REGI antavat lausunnon tästä, tai ovat jo itse asiassa antaneet, ne ovat, antavat tästä, ja REGI ja muun muassa Agri, ovat jo antaneet lausuntonsa. Odotan tarkistuksia ja täsmennyksiä tähän. Kysehän on nyt eräänlaisesta esistrategiasta eikä mistään lopullisesta lainsäädäntöasiakirjasta. Tämä on huomioitava. Euh, Kiitos oikein paljon Proodi tästä erinomaisesta mietinnöstä. Ja nyt herra Skakakis, jos hän haluaa. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Kiitokset, puheenjohtaja. No niin, haluaisin esittää muutaman ihan perustavanlaatuisen huomion. Meidän täytyy kaikkien tunnustaa, että viimeisen 30-40 vuoden aikana kokemamme ilmastonmuutos on vääjäämätön, peruuttamaton. Ja nyt täytyy yksinkertaisesti hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Me kaikki tiedämme nämä syyt. Me tiedämme, mitä ilmastonmuutos voi aiheuttaa. Meillä on ollut strategia ja politiikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sopeutumiseksi ennen kaikkea tähän ilmastonmuutokseen ja kyseenalaistaa ei pidä tietenkään tätä päätavoitetta. 1990 sanoimme, että, tai olemme päättäneet, että ne ovat ne viite arvot, joita halutaan, joihin halutaan verrata. Ja nyt emme saa muuttaa tai kyseenalaistaa niitä. Nyt puhutaan maailmanlaajuisista toimista. No nyt sitten sopeutuminen ilmastonmuutokseen on erittäin tärkeää, aivan erityisesti siltä pohjalta, että luomme eh, periaatteen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidän periaatteemme on se, että selvitämme, miltä tämä ilmiö näyttää. Meidän täytyy kansallisesti, paikallisesti ja EUn tasolla toimia yhteistyössä. Me tarvitsemme parempaa ymmärrystä koko ilmiöstä, jotta voimme toimia yhteistyössä. Ennaltaehkäiseviä toimia täytyy ehdottomasti tukea. No, mitä nyt tulee sitten itse tähän tekstiin? niin viittaan komission tekstiin ja Prodin tekstiin. Voin tukea tätä sisältöä. On tärkeää, että tärkeät periaatteet selvitetään siinä komissio esittää ilmiön, mutta on tärkeää vaatia konkreettisia selvityksiä sopeutumisesta. Mitä tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen oikeastaan tarkoittaa? Me tiedämme, mitä ilmastonmuutos on ja me tiedämme, että se tulee jatkumaan, mutta ei käy, että sopeutumista ilmastonmuutokseen kohdellaan aivan sama, samalla, samalla tavalla kaikkialla, vaan täytyy ajatella, miltä ilmiö näyttää eri paikoissa. Esimerkiksi Välimerellä sopeutuminen voi merkitä jotain aivan eri asiaa kuin jossain muualla. Täytyy myös huomioida merten saastuminen. Täytyy yksinkertaisesti reagoida eri paikoissa eri tavoin. Ja täytyy myös muistaa, että 50 tai ehkä 80 vuoden päästä tilanne on taas aivan toinen. Reaktiot ovat erilaisia. Ja tiedämme, että äh, talousarvio on rajoitettu, mutta onhan meillä solidarisuusrahastovaroja jäsenvaltioille. Lisäksi meillä on myöskin päästökauppajärjestelmä äh, – jolla voidaan vähentää päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. kyse on 10 prosentista päästökaupasta, päästökauppajärjestelmästä, ja nämä varat tulee jakaa tasapuolisesti sopeutumiseen ja tähän lievennykseen. Sopeutumisen osalta täytyy myös tarkastella sitä, mitkä jäsenvaltiot ovat viimeisen 30 vuoden aikana kärsineet eniten ilmastonmuutoksesta. Emmehän me voi jakaa kaikkia aivan tasapuolisesti. Me tiedämme, että jotkut Euroopan unionin alueet ovat kärsineet enemmän kuin toiset, jotka taas eivät ole kärsineet juuri lainkaan ilmastonmuutoksesta. ympäristölainsäädännössä täytyy soveltaa edelleenkin saastuttaja maksaa periaatetta. Vain 5 prosenttia jää nykyisellään saastuttajan piikkiin. No, tietenkin Myöskin lajien ö, häviäminen tulisi ö, olla meillä mielessämme, kun pohdimme näitä asioita. Meidän täytyy ö, huomioida nämä kaikki asiat. Meidän täytyy tarkastella kaupunkeja. Esimerkiksi kaupungeissa on erittäin paljon ongelmia ilmastonmuutoksen tiimoilta ja lopuksi meidän täytyy myöskin huomioida, mitä seurauksia tällä kaikella on maahanmuuttoon tai maastamuuttoon. Ja tässä piilevät myöskin syyt, miksi monet asialaiset ja afrikkalaiset tulevat esimerkiksi Eurooppaan. Kiitos oikein paljon. Ja nyt ikään kuin otan toisen hatun tässä päähäni, siirryn toisiin tehtäviin ja siirryn Alden varjoesittelijäksi. Eli kiitän esittelijä Proodia ja olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä näistä huolista, erityisesti liittyen siihen, että valkoisessa kirjassa ei käsitellä riittävän hyvin, miten kiireellinen asia tämä on. Meidän kaikkien täytyy ryhtyä töihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen olemme jo ryhtyneet, mutta paljon vähemmän olemme tähän asti huomioineet siihen sopeutumisen. Kuitenkin kaikki tämä vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme ja meidän pitäisi pohtia jokapäiväisiä kulutustottumuksia enemmän. Ongelma liittyy siis siihen, miten voidaan integroida tämä sopeuttamisasia kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja miten se toteutetaan käytännössä. Sitten ekosysteemit. Ja tässä voitaisiin hyödyntää synergiaetuja ja meidän täytyisi voida johdonmukaistaa kaikki eri julkisen politiikan alat keskenään. Kiitän esittelijää siitä, että hän muistutti maaperädirektiivistä – tulvien estäminen, erosio, riskin vähentäminen, ekosysteemien suojelu, maataloustuotannon varmistaminen. Kaikki nämä asiat riippuvat siitä, miten hyvin me kykenemme suojaamaan maaperää EU:ssa. Myös se, miten todella saamme kestävää maataloustuotantoa aikaiseksi, on tärkeää. Myös maatalouden luonnon monimuotoisuuden takaaminen on tärkeä asia sopeuttamisessa. Sitten meret ja valtameret, ne ovat ilmastonmuutoksessa todella merkittävässä asemassa. Niihin ilmaston lämpeneminen todella vaikuttaa. Meriympäristöt kuitenkin ovat jo vaarassa ihmistoimien johdosta. Voidaan mainita liikakalastus, ja näin ollen integroitu, yhdennetty meripolitiikka on hyvin kiireellinen asia, jotta voidaan ekosysteemeihin, ekosysteemejä suojata. Meidän pitää myös saada lisää tietoa näistä asioista. Erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksissa on tärkeää hyödyntää osallistuvaa tutkimusta. On saatava mukaan tiedeyhteisö Tällä tavalla voitaisiin laatia sellaisia strategioita, jotka sopivat paikallisten tahojen hyödynnettäväksi ja saataisiin lisää tietoa. Meidän pitää siis lisätä tietoisuuttamme, mutta me tiedämme kuitenkin jo tarpeeksi, ettemme lykkää toimenpiteitämme. Me tiedämme jo nyt, miten kiireellinen asia tämä on. Ja on harmillista nähdä ajan kuluvan ilman, että me saamme laadittua kunnollista toimintastrategiaa. Tässä mitä halusin nyt itse sanoa ja nyt annan puheenvuoron vihreille. first indeed I would... Paljon kiitoksia. Niin alkuun onnittelisin kollega Prodia tästä tekemästään työstä, tästä ensimmäisestä luonnoksesta, joka on erinomainen, jossa viitataan asioihin, joiden suhteen komission suht epämääräinen näiden sopeutustoimien tiimoilta. Ja valkoisessa kirjassa nämä asiat otetaan esille, mutta ei kovinkaan selkeästi, eli mitä se tarkoittaa Eurooppa-politiikkoja silmällä pitäen. Ja uskoakseni kollega Prodi viittaa oikeutetusti muutamiin hankaliin kysymyksiin, joihin haluaisin muutaman tietenkin lisätä. Ensinnäkin tämä ympäristövaikutusanalyysi yksi keskeisimmistä komission käytettävissä olevista välineistä ja kysyisinkin, että kattaako se tässä vaiheessa riittävässä määrin myöskin sopeutustoimenpiteet ja onko sitä komissio tarkastellut? Eli puututaanko näillä sopeutus näillä arviointiohjelmilla myöskin tähän sopeutumistilanteeseen? Ja se, että maatalouspolitiikassakin tämä adaptaatio otettaisiin huomioon. No ehkäpä tätä voitaisiin vielä konkretisoida, kun puhutaan YMP-uudistuksesta, niin kyllä meidän pitää tässä suhteessa paneutua juuri sopeutumiseen. Komissio ottaa asian esille, mutta ei kovinkaan selkein sanoin. Ja tästäpä syystä parlamentti pitäisi sanoa selkeästi, että jos uudistuksesta puhutaan ja maataloutta tuetaan, niin silloin meidän tulisi panostaa ekosysteemipalveluihin, kuten biodiversiteetin vaalimistoimenpiteet, maaperän säilyttäminen ja maaseudun hoito ja niin poispäin. Tällaisiin meidän pitäisi paneutua. Ja mitä tulee sitten terveys- ja sosiaalipolitiikan yhdistäminen tähän adaptaatiotoimintaan? Eläinten eläinperäiset sairaudet, ne eivät ole riittävässä määrin otettu huomioon, eli ne pitäisi tähän kyllä lisätä. Ja sitten yksi konkreettinen kysymys kollega Brodin suuntaan tästä kohdasta 17, jossa hän viittaa vakuutusalan toimista. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin voisitteko tätä hiukan selventää? Ja sitten biodiversiteetti niin kuin tekin rouva puheenjohtaja, niin minäkin sanoisin, että tämä on kyllä kriittinen kysymys. Natura 2000 rahoituksestahan eivät vasta ainoastaan jäsenvaltiot, vaan myös EUn tulisi kantaa kortensa kekoon. Keskeinen, keskeisin kysymys tässä lopussa on se, että missä määrin tarvitsemme adaptaation liittyen koordinoitua lähestymistapaa. Meidän tulisi sanoa suoremmin, että kyllä tällaista koordinoitua ratkaisumallia tarvitaan. Mehän pyrimme direktiiviin, joka mahdollista jäsenvaltioiden toimenpiteet, mutta kyllä tässä tarvitaan myöskin yhteisötaso toimintaa. Ja sitten lopuksi vielä kun puhumme näistä suunnitelmista valkoisessa kirjassa, adaptaatiosuunnitelmassa, kyse on kolmen vuoden pitkän tähtäimen ohjelmasta ja myöhemmässä vaiheessa järjestetään kuulemisiakin, mutta täytyy ryhtyä myöskin nopeisiin sopeutustoimenpiteisiin välittömästi. Ja nykyisessä elvytyssuunnitelmasta puuttuu kohta adaptaation rahoituksesta. Eli tätä pitäisi tarkastella välittömästi eikä pitkittää keskustelun aloittamista muutamalla vuodella. Mutta kaiken kaikkiaan mietit on erittäin hyvä. Onnittelut kollega Prodille. Ehkäpä vähän lisää konkretiaa, ainakin verrattuna siihen, mitä komissiolla on tarjottavanaan. No, kiitos. Ja sitten kollega Kalanan. No. Hän ei olekaan paikalla vai onko? Thank you. Maybe instead of Martin, Martin Kalanen, he's now, now not present. Uh, just, uh, niin, Martin Kalanen ei ole paikalla, joten puhun hänen puolestaan ECRn nimissä. Haluaisin ensinnäkin onnitella kollega Broodia. Olemme samaa mieltä kuin monet edeltävät puhujatkin me olemme puhuneet kauan ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisestä, mutta me ja ennen kaikkea komissio on unohtanut sopeuttamisen kokonaan. Olen samaa mieltä siitä, että sopeuttamistoimia koskeva valkoinen kirja ei ole riittävä. Se ei ole mitenkään konkreettinen ja se on muistuttaa hieman sitä, miten koin Kööpenhaminan konferenssin tulokset, kuten niistä jälkeenpäin keskustelimme. Siellä annettiin julistuksia, joilla ei ole kuitenkaan mitään konkreettista tai jotka eivät tuo konkreettisia tuloksia. Ja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana meidän täytyy erityisesti puuttua konkreettisiin toimin eri yksittäisissä jäsenvaltioissa ja eu tasolla näihin sopeuttamistoimiin. Kiitos. Euh, Kiitos. Ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, haluaisin kertoa, että täällä on EPPn televisiokuvaajat paikalla. Tuskinpä tätä kukaan äänestää, mutta avoimuuden nimissä halusin tästä teille mainita. Sitten rouva Barbara de Bruyne. I would like to, uh... Paljon kiitoksia. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä. Kollega Prodi on tehnyt erinomaisen luonnoksen. Nyt saadaan vihdoinkin lihaa luiden ympärille. Eli mitä valkoisessa kirjassa pitäisi todellakin sanoa. Eli lisää konkreettia siinä on. Mutta niin kuin täällä tuli jo todettu, tässä on elvytysohjelma ja EU 2020 strategia, jota EU soveltaa sen suhteen, miten sen tulisi jatkossa politiikkaansa muovata. Mielestäni tällä hetkellä ei ole vielä kovinkaan selvästi ilmaistuna ainakaan valkoisessa kirjassa, että miten tämä käytännössä toimii. Eli että otetaan huomioon sekä lieventäminen että sopeuttaminen. Eli että ne ovat keskeisiä tekijöitä, kun pohditaan sitä, millä tavalla politiikkoimme pitäisi jatkossa kehittyä. Tämä pitäisi mainita. Kyse ei tietenkään ole vain ainoastaan rahoituksesta, mutta kun katsotaan kohtia 26 ja 27, niin niissä pitäisi olla selkeitä lausumia siitä, että minkälaista prosessia käytetään ilmastonmuutoksen ja sopeuttamisen tiellä. Myöskin rahoitusta silmällä pitäen. Ja kun katson valiokuntien luettelo, eli ketkä ovat lausuntoja antamassa – niin tämä jo osoittaa, että sopeuttamisella on kauaskantoisia vaikutuksia monilla aloilla. Rahoitustili on mainittua ja budjettikin, aluekehitys, maanviljely, maatalous ovat keskeisellä siellä Kaikki muu on tullut jo sanottu, niin kuin biodiversiteetti. Tiettyjen alojen suhteen meidän tulisi pohtia, miten tämä vaikuttaa käyttöoikeuksiin, vesistöihin, onko kyse vain ja ainoastaan resursseista vaiko oikeudesta saada vettä käyttöön ja myöskin siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Eli minkä verran tällaisia ilmastopakolaisia tämä tulee tuomaan Euroopan unionin alueelle. Verrattuna muihin meidän aikaisempiin mietintöihin, joissa on viitattu laajastikin, ja tässä viittaan nyt Kööpenhaminan, eli apu, jota olisi annettava EUn ulkopuolisille erittäin köyhille ja haavoittuvimmille alueille ja maille. Tämäkin on tärkeä kysymys ja sekin pitäisi mainita mietinnössä, eli että miten valkoisessa kirjassa tämä sopeuttaminen pitäisi myöskin laajemmin huomioida. Kollega Prodikin viittaa siihen, että tässä otetaan huomioon sekä jäsenvaltioiden tuotot että myöskin kolmansien maiden tilanne, erityisesti köyhimpien ja haavoittuvimpien maiden tilanne. Kiitokset kollega Prodille hänen tekemästään työstä. Nämä ovat ne keskeisimmät asiat, jotka halusin tässä keskustelussa ottaa esille. Enkä halua palata niihin kommentteihin, joita kollegat ovat täällä esittäneet, mutta loput huomioni esitän kollega Brodille myöhemmin. Kiitos ja sitten Anna Rosbach. Kiitokset puheenjohtaja. Olen samoilla linjoilla muiden kanssa. Haluaisin hieman konkreettisempia ehdotuksia sekä valkoinen kirja että tämä asiakirja puhuvat analyyseistä ja niin edelleen, mutta käytännön ehdotuksia ei oikein ole. Haluaisin keskittyä veteen, sillä ilman vettä ei ole elämää. Herra Prodi, te sanotte, että sadetta on vähemmän, mutta sehän koskee vain tiettyjä EUn osia. Joillain alueilla on erittäin paljon ö, sadetta ja lumentuloa. Minulle on erittäin tärkeää, että löydämme konkreettisia ehdotuksia. Etelä-Euroopan suojaamiseksi, jotta sinne saadaan enemmän vettä. Ja sitten Pohjois-Euroopassa tarvitaan korkeampia patoja. Sama koskee myös EUn sisävesiä, sillä kun vettä tulee oikein paljon, niin kokemus osoittaa, että tarvitaan patoja. Joet tulvivat, ajatelkaa vaikka mitä Oder, joilla on tapahtunut. Nyt tarvitaan EUn laajuisia ohjelmia, jotta voimme lähestyä näitä ongelmia yhdessä. Tarvitsemme toteuttamiskelpoisia konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Merci euh, Anna Rosbach. Je passe ma... Kiitos Anna Rosbachille. Ja sitten kollega Arsenis. Thank you very much, Mrs. President. Um, indeed, climate change adaptation is of uh, paramount. Kiitoksia. Adaptaatio on keskeisellä sijalla Euroopan unionin kannalta. Ja haluaisin onnitella esittelijää tästä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt tämän mietinnön tiimoilta. Vitori on yksi niistä, joilla on olemassa sekä lieventämisen että sopeuttamisen liittyen selkeä visio ja hänen tekemänsä työ on hyvin integroitunut tähän kokonais viitekehykseen. Mitä tulee monimuotoisuuteen, toivoisin, että ekosysteemit ja sopeuttamiset huomioitaisiin enenevässä määrin tässä mietinnössä. Erityisesti Euroopan metsästrategiaa tulisi tehostaa. Komissio kerros, korostaa myöskin lintudirektiivin merkitystä ja vesidirektiivin merkitystä sekä merialan direktiiviä Eli tässä pitäisi huomioida kaikki osa-alueet. Tämä on keskeisellä sijalla sopeuttamisen näkökulmasta katsottuna. Lisäksi komissio tulee esittämään omia suuntaviivoja Natura 2000-kohteiden suojelmiseksi. Tämäkin on tärkeä asia. Nyt pyytäisin, että kaikessa Euroopan unionin ulkopolitiikassa huomioitaisiin virtaviivaisemmin tämä sopeuttamisaspekti. Ja me tiedämme, että tämä asia ei ole ainoastaan EUlle tärkeä, vaan myöskin kaikille muille maailman maille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myöskin kansainvälisissä neuvotteluissa tämä pitäisi huomioida. Sitten mitä tulee hallinnointityöskentelyyn, meidän tulisi ottaa käyttöön kansallisia alueellisia sopeuttamisstrategioita, ja niin kuin kollega Kilakaakin sanoi, eri alueilla tarvitaan varoja eri määrä, joten tämä pitäisi huomioida. Ja lisäksi tärkeää on, että ikään kuin kaikki toimivat niin kuin ilmastonmuutos ei olisi fakta. Jatketaan vain totuttuun tapaan. Meidän täytyy todellakin arvioida alue- ja paikallistasolla, minkälaisia vaikutuksia tilalla, tilanteella on esimerkiksi rahoituspuoleen, koska siltä pohjalta voidaan sitten lähteä pohtimaan sitä, minkälaisia sopeuttamis- projekteja tarvitaan ja minkälaista sosiaalista vuoropuhelua tulisi toteuttaa. Ja tästäpä syystä me toivoisimme, että komissio tarkastelisi olemassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti kilpailulainsäädäntöä, joka on tällä hetkellä voimassa. Eli että tässäkin tapahtuu sopeuttaminen. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, next speaker is... Kiitoksia seuraavana Linda Mr. President, I can be very brief because... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, koska olen samaa mieltä monista asioista, jotka on jo todettu. Ja kiitän Broodia hienosta mietinnöstä, joka kattaa monia monia asioita. Hän on hyvä osoitus siitä, miten paljon on mahdollista tällaiseen mietintöön nyt saada asioita. Ehkä tämä mietintö voisi olla yksityiskohtaisempi, mutta kuten kollega itsekin totesi, niin tämähän nyt on vain ensi tällainen alustava asiakirja ja myöhemmin mennään pidemmälle. Tämä on hyvin tärkeä asia ja voisimme kysyä komissiolta, kun saamme aloitteita kalastus- ja maatalouspolitiikasta, niin onko niissä automaattisesti huomioitu ympäristönäkökohdat jo esittelyvaiheessa, ja jos ei, niin pyytäisin, että Esimerkiksi nämä mainitaan niin kuin kauppapolitiikkakin. Eli onko jonkinlainen automaattinen leima, ilmastonmuutosvaikutukset ja niin edelleen. Tässä täytyy näitä asioita käsitellä, miten kalastuspolitiikka tai maatalouspolitiikka näihin vaikuttavat. Ehkä voisimme lisätä johdantoon jotakin siitä, miten hyödyllistä ilmastonmuutoksen torjumisessa ovat niin sanotut vihreät työpaikat. Täällä puhuttiin 2020 strategiasta esimerkiksi. On myö, nämä asiat voivat todella hyödyttää myös teollisuutta ja omaa elämäämme, joten tästä varmaankin teemme tarkistuksen. Kiitos. Oreste Rossi. Kiitoksia seuraavana kollega De Rossi. Grazie. Eh, Kiitos. Aivan ensiksi kiinnitän huomiota Broadin mietinnön mietinnössä siihen, että siinä nyt ei valkoista kirjaa niin kiitellä. Tämä valiokunta on äänestänyt päätöslauselman, hyväksynyt päätöslauselman, jossa sanottu, sanottiin, että Euroopan pitäisi kiinnittää huomiota nouseviin talouksiin, pitäisi myöskin vähentää päästöjä riippumatta siitä, millaisia sopimuksia saadaan aikaiseksi. Mutta nyt tässä menemmekin jonkin verran taaksepäin, koska esimerkiksi Jo Lainen olisi halunnut sellaisen tekstin, joka COP15 olisi ollut, joka sitten täysin kaatui, sillä ei ollut mitään merkitystä. Joten nyt kun valkoisessa kirjassa selvästi sanotaan, että kasvihuonekaasupäästöt, se, että vähennetään 20 prosenttia niitä vuoteen 90 mennessä ö, verrattuna, jos saadaan aika, aikaiseksi sopimus, jossa kaikki teollisuusmaat ovat mukana, niin, että ne ryhtyvät samanlaisiin toimenpiteisiin, niin pitäisi sitten kantaa nämä tarvittavat vastuut ja to- toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Eli me siis laadimme tois- aivan toisenlaisen päätöslauselman aiemmin ja vastustimme aiempia ehdotuksia, mutta nyt sitten Broadin viittaa tässä valkoiseen kirjaan myönteisemmin. Olipa sitten kyse juuri Broadin päätöslauselmasta tai eh, mietinnöstä tai valkoisesta kirjasta. Meidän mielestämme tällainen aloite, jonka mukaan tuloja voitaisiin käyttää päästöjen vähentämiseen. Tällainen uudenlainen rahoitusväline voisi kuitenkin äh, johtaa spekulointiin muutamassa vuodessa ja sitten se aiheuttaisi taloudellisia, merkittäviä taloudellisia ongelmia. Kun nyt ajatellaan rahoitusvälineitä, olipa sitten kyse rahastoista tai muista, kun rahoitetaan jotakin tällaisia savupaketteja tai siis päästöpaketteja, niin pitäisi löytää ratkaisu, tai pyydämme ainakin komissiota löytämään ratkaisun, jotta voidaan todellakin valvoa sitä tai niitä, jotka päästökauppajärjestelmää oikeasti valvovat. Tässä on varmistettava se, että nämä uudenlaiset tai innovatiiviset rahoituselementit otetaan tässä myös mukaan. Ja lopuksi vielä siitä, mitä täällä valkoisesta kirjasta jo Rospahkin totesi. Eli että tota, kokonaisuudessaan näitä ei ole vähennetty. Juuri siis onko sadetta nyt vähemmän vai ei, riippuu ihan alueesta. Mutta jos nyt ajatellaan todellista sademäärää Euroopassa, niin sehän on oikeastaan viime aikoina kasvanut eikä suinkaan vähentynyt. Eli tässä on muutosta verrattuna siihen, miten aiemmin oli. Ja olisi hyvä kirjoittaa tähän Broadin mietintöön sama asia, mikä valkoisessa kirjassa tästä asiasta lukee. Viimeksi kiinnitän erityistä huomiota seuraavaan. Perusteluissa, eli Broadin mietinnön perusteluissa, haluaisin, että ei kirjoiteta asioita, jotka saatettaisiin tulkita väärin. No, te olette elänyt Italiassa, ei koko Euroopassa, ja valitettavasti on tapauksia, joissa tulvat ovat seurasta liian suuresta sademäärästä pienessä ajassa, ja emme ole kuitenkaan tiettyjä vesihuollon normeja saanut aikaiseksi. Esimerkiksi Italiassa olisi pitänyt siis rakentaa suurempia putkia tai vesikanavia, jotta vesi olisi voinut kulkeutua pois nopeammin. Olisi hienoa, jos sateet aina tulisivat tarpeen mukaan ja riittävällä voimakkuudella – mutta jos me haluamme eh, jollakin tavalla eh, säilyä vettä yhä enemmän ja enemmän, niin siitä voi tulla meille ongelmia. Jos me tietysti onnistumme siinä, että kun vettä on vähemmän, niin me onnistumme jollakin tavalla tasapainottamaan näitä eh, vesivirtoja, niin hyvä niin. Mutta jos me jonkinlaisia esteitä tälle aiheutamme, niin tulvien vaikutukset ovat jatkossa vieläkin, vieläkin suurempia. Kiitoksia. Niin, kyllä tarvitaan jonkinlaisia patojärjestelmiä, varsinkin sadekausien aikana. Näin voidaan välttyä siltä, että vedet eivät sitten aiheuta suurta tuhoa. Krista Klaas, olepas hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Prodia tästä mietinnöstä. En vain siksi, että pidän jäsentelyä oikein onnistuneena. Hän lähtee tieteellisestä pohjasta ja mielestäni se on ihan paikallaan. Tarvitsemme selvitystä myös tässä luettelossa siihen, kuinka innovaatioita voidaan kehittää ja hyödyntää. kuinka saadaan aikaan va- vakautta ilmastokeskusteluun. Ja ö, etenkin nyt siis tutkimuksen ja kehityksen myötä jos toimitaan innovatiivisesti, niin äh, suojelemme paremmin resurssejamme. No sitten toinen asia. Maatalous, jonka hän on kahdessa kohdin ottanut esiin. Haluaisin tukea sitä, mitä Mac Evan sanoi. On tärkeää, että tässäkin yhteydessä tarvitsemme objektiivisia laskentamalleja ja jälleen tieteellistä pohjaa. Tarvitsemme äh, tietoa ja sitten tarvitsemme laskentamalleja. Eli maataloudella on äh, tuottoa, mutta on sillä myöskin äh, sitten äh, on sitten äh, sijoitusta myöskin, eli output ja input. Jos tarkastelemme näitä asioita, niin tarvitsemme siis tieteellisen pohjan. Ja sitten äh, Brody äh, on ehkä hieman liian niukkasanainen sanoessaan, että tarvitsemme maaperä äh, direktiiviä ja suojelua. Tässä olemme oikeastaan eri mieltä siitä, mitä meillä on, minkälaista eurooppalaista vastuuta oikeastaan tarvitaan. Eli tässä on ihan ristiriita perusperiaatteiden kesken. Olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden täytyy sopia maaperän suojelusta, mutta e, tässä puuttuu nyt varsinainen perusta, eli infrastruktuuri on jäsenvaltioiden vastuulla. Kyllä maaperää täytyy suojella ja se on tärkeää terveellisen ympäristön puolesta, mutta tässä kohdin haluaisin hieman erilaista lähestymistapaa. Ja myös siinä kohdin, joissa on kyse maaperän äh, sulkemisesta, äh, niin ehkäpä siihenkin täytyy vielä muuttaa lähestymistapaa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä mietintö ja se vie asioita eteenpäin. On tärkeää, että tälläkin saralla edetään. Danke, Richard Seber. Kiitoksia, seuraavana Richard Seber. No, uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tieteen edustajana kollega Prodi on laatinut erityi, erityisen hienon mietinnön ja tämä valkoinen kirja on todellakin valkoinen kirja, joka pohjustaa keskusteluja. Meidän ei tulisi vaatia mitään surpaa konkretiaa, koska se ei ole lainsäädäntöteksti, vaan eräänlainen keskusteluasiakirja. asiakirja. Tärkeä on viittaus näihin muihin tieteellisiin tietoihin. Meidän pitäisi pysyä aina ajan hermolla uusimpia satelliittikuvia ja muita tietoja tulisi analysoida. Ja tieteen edustajien tulisi kantaa kortensa ketkoon, niin kuin kollega De Rossi sanoi vesipolitiikkaan liittyen. Me tiedämme, että kaikki eivät ole samaa mieltä tilanteesta ja sepä onkin se ongelma, kun puhumme ilmastosta. Eli vesitalouden vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta vaikutukset ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan ihmiskuntaa silmällä pitää suurimmat, joten tässä suhteessa meidän täytyy parantaa tilannetta, jotta voimme saada työstettyä toimivia uusia ehdotuksia. Ja muistutettakoon vielä siitä, että yksi suurin CO2-päästöjen aiheuttaja on Kiina ja on ehkä kallistumassa hiukan toiseen suuntaan kuin aikaisemmin. Eli on tunnustamassa IPPCn merkityksen, koska viranomaistaho on Kiinassa ilmoittanut, että nämä tiedot, jotka tämä ilmastopaneeli on tarjonnut, eivät olekaan niin kiistanalaisia, joten jos me uskomme, että me voimme vain toimia ilman, että USA ja Kiina ovat tässä mukana, se nyt on aivan turhaa. Joten kyllä meidän pitäisi hakea tällaista kansainvälistä lähestymistapaa. Ja toivoisin, että Vittorio hyväksyisi seuraavanlaisen ehdotuksen. Tämähän on monialainen aihealue kahdelta kantilta katsottuna. Yhtäältä ilmastonmuutos vaikuttaa sektorikohtaisiin politiikkoihin, mutta sektorikohtaiset politiikat taas vaikuttuvat itse ilmastonmuutokseen, joten tämä vuorovaikutteisuus pitäisi selkeästi huomioida, jotta sitten voidaan ryhtyä laatimaan oikeita toimenpiteitä. Ehkäpä tämä asia tai näkökanta kannattaisi ottaa korostetummin esille. Ja sitten ne, jotka ovat sitä mieltä, että ihmiset eivät ole aiheuttaneet ilmastonmuutosta, ja jos ette lähde liikkeelle tästä tieteellisestä pohjasta, niin varmaankin kaikki tietävät, että maailman väestömäärä tulee olemaan vuonna 2050 noin 9 miljardia, joten kyllä meidän täytyisi käyttää resursseja tehokkaammin hyväksi. Vaikkakaan teoria ei kaikkia miellytä, niin silti kaikki varmaankin tunnustavat sen, että fossiilisten polttoaineiden suhteen meidän on nyt ryhdyttävä toimeen. Ja mitä nopeammin toimimme, sitä paremmat ovat myöskin tulokset. Ja kyllä Euroopan pitää osoittaa, mihin se kykenee, jotta se voi säilyä maailman rikkaimpina alueena. Eli kyllä nyt on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Meidän on tehtävä kaikkemme, panostettava uusiutuviin energiavaroihin, koska muuten maailmanlaajuisesti katsottuna olemme melkoisen ongelman kanssa painimassa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Gosteet. Kiitos puheenjohtaja. Valkoisesta kirjasta on sanottu paljon. Myöskin Broadin mietinnöstä on jo sanottu paljon. Tämä valkoinen kirja on hyödyllinen siinä mielessä, että pyritään löytämään ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimia. On paljon asioita, joita kollega ei tässä ole huomioinut. tämä kaikki on kuitenkin todella mielenkiintoista, mutta olen yhdestä asiasta hieman huolissani. Kun havaitsemme, miten paljon ongelmia maaperädirektiivin suhteen on havaittu, neuvostossa se on jumiutunut täysin, niin toteaisin, että monia asioita pyritään jättämään pois tämän valkoisen kirjan pohjalta. Ajatellaanpa nyt vaikka kaupungistumista, rakennuslupia tai kaupunkisuunnittelua, rakennuslupia, monen muun alan toimenpiteitä. Ja tässä olen sitä mieltä, että joka kerta olemme täysin riippuvaisia neuvoston halukkuudesta, koska olemme maaperädirektiivin kohdalla tällaista jo nähneet. Olisiko meidän oltava hieman vaativampia sen suhteen, että tulevissa, tulevassa rakennerahastojen ohjelmoinnissa otetaan jo huomioon sopeuttamistoimet. Ehkäpä se olisi ainut keino tietyllä tavalla velvoittaa neuvosto ottamaan tämän tarpeen huomioon, ottamaan huomioon sen, että ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimet ovat tarpeen. Jos rakennerahastojen yhteydessä sanomme, että sopeuttamistoimet on ehdottomasti huomioitava, niin tällä tavalla voimme vaikuttaa neuvostoon, jotta se todella hyväksyy ja huomioi nuo direktiivit joista, joihin viitattiin Broodin mietinnössä. Asioita jumitetaan ja tässä todellakin tuhlaamme aikaa. Ja meidän on aivan hirveän vaikeaa, kun direktiiveistä äänestetään, niin meidän on hirvittävän vaikeaa jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten jäsenvaltioissa poliitikot ja paikallisen tason poliitikot voivat toimia. Halusin tuoda nämä asiat esiin. Meillähän on todella paljon hyviä ajatuksia, mutta valitettavasti neuvosto yleensä aina heittää kapuloita rattaisiin. Kiitos. Ähm, kiitoksia seuraavana kollega Karenbach. Kiitokset. Minäkin haluaisin kiittää Prodia tästä mietinnöstä. Minulla olisi muutama ehdotus kohti kolme ja neljä liittyen haluaisin tähän mukaan koulutuksen. Olen vakuuttunut siitä, että etenkin nämä tutkimuksen ja kehityksen toimet päätyvät loppujen lopuksi kuitenkin vain pienen ryhmän tietoon, joten olisi tärkeää, että tässä ympäristönsuojeluasiassa koko kansa tai suuri osa kansaa saisi tietoa. Siksi minulle olisi tärkeää, että koulutus tai opetus otetaan tällaisena liitännäistoimenpiteenä tai kampanjoina mukaan toimiin se vaikuttaisi enemmän kansaan. Olisi hyvä, jos tämä koulutus, PR-työ ja niin edelleen otetaan etukäteen jo mukaan toimiin ja ennen kaikkea nuorisoon. Ja sitten toinen asia, kollega Brody varmaan huomioikin tämän jo infrastruktuuriosiossa, mutta haluaisin yleisesti ottaen eh, kuljetuksen ja liikkuvuuden mukaan tähän mietintöön. Mielestäni meidän täytyy aivan erityisesti kiinnittää huomiota kuljetukseen. Jos me emme niin tee, niin emme myöskään menesty näissä hankkeissa. Ja, vielen dank. Dann, äh... Niin, paljon kiitoksia. Nyt komissiolle puheenvuoro, jos komissio haluaa käyttää aiheeseen liittyen puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, thank you Mr. Chairman, and uh, thank you uh, in particular. Kiitoksia herra puheenjohtaja, erityiset kiitokset kollega Broadille erinomaisesta työstä ja tästä valmistelusta. Ja kiitokset esitetyistä kysymyksistä ja kommenteista, joita olette meille esittäneet. Monia asioita on tullut keskustelun aikana esille ja tulen keskittymään näihin keskeisimpiin. Ensinnäkin sopeuttamisen EU-ulottuvuus valkoisessa kirjassa sanotaan, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat aluekohtaiset ja sopeuttamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä alue- ja paikallistasolla. Mutta tietenkin tässä on olemassa myöskin selkeä EU-ulottuvuus. Monet vaikutuksista, joista olemme keskustelleet, erityisesti vesistöihin ja biodiversiteettiin liittyvät ovat rajat ylittäviä ongelmia, joten tässä tarvitaan solidaarisuutta alueiden välillä Esimerkiksi kun tehdään vaikutusanalyysejä ja sitten maataloussektori on hyvin integroitunut eurooppalaisella alalla. Ja EU-tasolla kylläkin hallinnollisia muutoksia tulisi tehdä, eikä niinkään 27 eri jäsenvaltiossa, jos on omat järjestelmänsä käytössä. Ja sitten tietenkin tämä kustannustehokkuuskysymys, eli että paljonko investoidaan esimerkiksi tutkimustoimintaan. Eli olisi parempi EU-tasolla käyttää rahoja tehokkaasti kuin 27 kertaa eri jäsenvaltioissa. Mitä tulee valkoisen kirjaan, niin siellä tietenkin otetaan huomioon myöskin tämä vaikutusanalyysi ja ilmastonmuutokset liittyvät biodiversiteettiin, vedenhuoltokysymyksiin, maankäyttökysymyksiin. Ja haavoittuvuutta voidaan vähentää huomattavassa määrin. Esimerkiksi vahvistamalla maaperän, vesistöjen, ekosysteemien vastustuskykyä ja se taas edellyttää toimivaa ilmastonmuutospolitiikkaa tai ympäristösuojelupolitiikkaa. Valkoisessa kirjassa myöskin tunnustetaan tiedon puute. Paljon tiedetään, mutta vielä enemmän on hämärän peitossa ja tästäpä syystä me lähdemme siitä ajatuksesta, että me emme tässä vaiheessa voi ryhtyä toimiin, mikäli emme tiedä, mitä meidän tulisi tietyillä aloilla tehdä. Meillä on olemassa tulvadirektiivi, joka velvoittaa jäsenvaltiota laatimaan tulvasuojeluohjelmia. Lisäksi on olemassa rahoituksesta sopimuksia – alueellisia sopimuksia, maataloussektorin sopimuksia ja muita, ja tältä pohjalta voidaan jatkaa. Ja myöskin maataloussektorin vesihuoltokysymyksiä voitaisiin hoitaa Euroopan unionin kautta, mikäli jäsenvaltiot vain niin päättävät. Mutta toisaalta taas paljon tietoa on vielä hämärän peitossa. Ja tämä tarkoittaa, että myös myöhemmässä vaiheessa sitten ryhdymme tuumasta toimeen, kunhan tietoa on enemmässä vaiheessa käytettävissä. Ja sitä kautta saamme aikaiseksi kattavamman strategian vuoteen 2012 mennessä. Innovaatiokin tuli useammassa puheenvuorossa mainittua, kuten myöskin tieteen merkitys, kun etsitään ratkaisumalleja sopeuttamisen tiellä. Euroopan unionin tutkimus- ja kehityspolitiikka voi tarjota lisäarvoa nykyiselle toiminnalle ja tutkimuksen puiteohjelmalle. Clearinghouse-mekanismia ollaan työstämässä ja kollega Prodin luonnoksesta kävi ilmi, varoittava sananen, eli ettei meidän tulisi tehdä päällekkäistä työtä, kun kerran tietoja järjestelmiä on jo olemassa. Komissio on sitä mieltä, että me tarvitsemme tällaisen clearinghouse-mekanismin, voidaksemme varmistaa, että tieto kulkeutuu niiltä, joilta sitä on, niille, jotka sitä kaipaavat. Tämä pätee jäsenvaltiotasolla, vaikka niillä olisikin omat järjestelmänsä käytössä, mutta myöskin niissä valtioissa, joissa tällaisia järjestelmiä ei vielä ole käytössä. Mitä tulee sitten kehittyviin maihin, se ei ole valkoisen kirjan keskeisin osa-alue. Toteaisin, että tiedonannossa tie kohti Kööpenhaminaa, siinä asiakirjassa tämä asia tuli mainittua, myöskin tämä 2,4 miljardia euroa, jotka oli tarkoitettu sopeuttamistoimenpiteisiin. Tämä on teidän kaikkien, kaikkien tiedossa. Lisäksi täällä ehdotettiin, että ilmastonmuutos huomioitaisiin myöskin ympäristön vaikutusanalyyseissä. No, komission puolelta sanoisin, että tämä ehdotus tulee kyllä suht myöhäisessä vaiheessa. Jos haluatte rakentaa padon, niin se edellyttää vaikutusanalyysiä. Mutta rakennuspäätös tarkoittaa myöskin, että olette päättäneet, minne se rakennetaan. Ja ilma, ilmastonmuutos, vaikutusanalyysi lähtee myöskin siitä, että katsotaan myöskin, onko sille todellakin tarvetta, varsinkin esimerkiksi 50 vuoden kuluttua. Joten tässä täytyy katsoa myöskin, että onko tällaisia projekteja ihan järkevä lähteä rakentamaan. Mutta tietenkin meidän täytyy löytää sellaisia ohjelmia, toimintamenettelyjä, infrastruktuureja, jotka huomioivat ilmaston ja ilmastonmuutoksen. Tämä mainitaan myöskin valkoisessa kirjassa. Täällä viitattiin myöskin eläinperäisiin sairauksiin. Toteaisin siihen liittyen yksinkertaisesti, että valkoiseen kirjaan liitetty asiakirja liittyi nimenomaan kasvien terveyteen ja terveyteen sekä eläinperäisiin sairauksiin. Tämä on yksi aihealue, jota komissio todellakin pitää tärkeänä. Adaptaatiodirektiivikin täällä jo ehdotettiin. Meidän mielestämme tämä nyt on hiukan ennenaikaista. Useampaan otteeseen viitattiin rahoituskysymyksiin. Rahoitus on ikään kuin tällainen liikkuva muuttuja koko tämän asiakirjan valmistelun aikana. Sen varmaan tiedätte, ja kun katsotte valkoista kirjaa, niin sieltä löytyy ehdotus, jonka mukaan tiettyjä varoja voitaisiin käyttää sopeuttamistoimien rahoitukseen. Sanoin jo jotain nykyisistä rahoitusjärjestelyistä. Meidän täytyy todellakin katsoa, mikä, mitkä ovat rahoituskehykset ja budjetti ylipäätään, mutta niistä ei ollut vielä tietoa sillä, siinä vaiheessa, kun kollegio hyväksyi tämän valkoisen kirjan ja kollegio ei missään nimessä halunnut ennakoida mitään ennen kuin rahoitusnäkymät ovat valmiina. Joten tässä olisi nyt mahdollisuus tarjolla ottaa tämä asia selkeämmin esille. Sitten elvytyssuunnitelmaan on viitattu, viitattu tämä mainitaan myöskin valkoisessa kirjassa. Siellä sanotaan, että jäsenvaltioiden tulee huomioida sopeuttamistarpeet silloin, kun elvytyssuunnitelmaa pannaan täytäntöön. Ja tietenkin täytyy mainita EU 2020-strategia. Sehän on syntynyt vasta myöhemmässä vaiheessa. Sitten lopuksi vielä mainstreaming-puoleen. Kaikkia politiikkoja tarkastellaan jossain vaiheessa ja me uskomme, että niin kuin puheenjohtaja Barroso totesi, että kaikkia politiikan aloja tarkastellaan juuri ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ja tältä pohjalta sopeuttamista lähdetään toteuttamaan ja linkittämään kaikkiin yhteisön politiikkoihin. Kiitoksia. Ja, Kiitokset komission edustajalle näistä vastauksista ja nyt puheenvuoro vielä kerran Vittorio Prodille ja toivoisin, että ihan lyhyesti ja ytimekkäästi, koska meillä on vielä yksi esityslista kohta käsiteltävänä. Olkaa hyvä. Presidente, eh, chiaramente eh, non potrò... Kiitoksia puheenjohtaja. No, luonnollisestikaan en voi vastata kaikkiin kysymyksiin ja esitettyihin ehdotuksiin. Haluaisin kuitenkin kiittää kollegoita tuesta, jota he ovat osoittaneet ja otan huomioon nämä esitetyt huomiot. Ne ovat olleet todella yksityiskohtaisia ja konkreettisia. Aivan ensiksi haluaisin viitata maan käyttöön. Aina on ajateltu niin, että vesi jollakin tavalla evakuoidaan mahdollisimman nopeasti. Ja nyt kun ajatellaan ilmastonmuutosta ja sitä, että sateet ovat yhä rankempia ja, ja kuivuuskaudet puolestaan pidempiä, niin meidän täytyy muuttaa tätä filosofiaa jotenkin. Eli meidän täytyy pyrkiä varastoimaan vettä mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Tällä tavalla voitaisiin estää maaperän erosiota ja voisimme myöskin edistää pohjavesivarantoja. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että lumen määrä on vähentynyt, kun aikaisemmin lumi on ollut hyvin tärkeää sen suhteen, miten pohjavesivarannot täyttyvät. Meidän pitäisi kullakin mm, neljällä toteuttaa nämä samat asiat, varmistaa nämä samat seikat – niin, että hyödynnämme maankäytössä sen, miten uusiutuvia energiavaroja käytetään hyödyksi. Esimerkiksi biomassajätteiden kerääminen on tärkeää. Ja si- sitten siinä, miten voidaan säilyttää vettä. Rossi puhui siitä, että pyritään lisäämään vesivirtojen pidättelemistä. Mutta jotkut suunnitelmat tähän liittyen ovat olleet katastrofaalisia. Näin ollen olisi hyvä luoda sellainen järjestelmä, jossa voitaisiin keskittää liittyä maankäytön suunnitteluun. Se on aivan erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa niin, että voidaan hyödyntää kaikki mahdolliset voimavarat. Minulle esitettiin eräitä yksityiskohtaisempia kysymyksiä, esimerkiksi vakuutusalasta. Ja tässä on kyse tilanteesta, jossa riski muuttuu hyvin nopeasti ja vakuutusteollisuus ei ole vielä valmis arvioimaan kaikkia mahdollisia riskejä. Ja jotta yksityinen sektori voisi myöskin osallistua näihin, näiden ongelmien ja katastrofien käsittelyyn, niin jollakin tavalla täytyy tehdä yhteistyötä, jos ei missään muussa asiassa, niin ainakin riskien määrittämisessä. Ja tähän myöhemmin palaammekin. Osan varoista, rahoituksesta on saatava tästä päästökauppajärjestelmästä. Ja meidän täytyy valvoa että tästä ei tule minkään spekulaation kohde. Kun ajatellaan sitä, mitä yleisesti rahoituksen alalla on tapahtunut speku- spekulaation johdosta, niin tämä on estettävä päästökauppajärjestelmän yhteydessä. Ne, jotka osallistuvat päästökauppaan, heidän täytyy olla kiinnostuneita itse asiasta, eivätkä he saa osallistua järjestelmään vain spekuloidakseen, tehdäkseen rahaa. Tällaiset spekulatiiviset kaupankäynnit eivät ole tässä suhteessa ollenkaan hyvä asia. En halua liikaa käyttää aikaa näihin asioihin, mutta totean, että pyrin ottamaan huomioon kaikki esitetyt kommentit ehdotuksessa, jonka sitten myöhemmin valiokunnalle esitän. Kiitos. Ja, danke Vittorio Prodi. Kiitokset Vittorio Prodi. Tämä on tärkeä mietintö sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Ja meidän täytyy tätä käsitellä ja valmistella asiaa. 12. päivä ensi kuuta kello 12 mennessä tarkistukset pitää jättää ja äänestykset jo maaliskuisessa kokouksessamme. Seuraavaksi esityslistan kohtaan 17. Kööpenhaminassa järjestettyyn YK ilmastonmuutoskonferenssiin osallistuneen EPn valtuuskunnan selonteko. Täysistunnossa keskustelimmekin jo sisältöpuolesta ja tuloksesta – olette saaneet selvityksen, jonka sihteeristö on laatinut. Ja voin valtuuskunnan johtajan ominaisuudessa sanoa, että parlamentti on ollut todellakin ponnekkaasti mukana YK ilmastonmuutoskonferenssissa. Meitä oli yhteensä 75 tämän kaksiviikkoisen konferenssin aikana – me osallistuimme satoihin, jopa tuhansiin tapaamisiin, konferensseihin, keskusteluihin ja niin poispäin. Mielestäni tämä on hyvä asia. Eli että parlamentti näyttää, miten tärkeänä se pitää tätä ilmastonmuutoskysymystä. Ja että näin monet eri valiokuntien edustajat olivat kiinnostuneita asiasta. Sitä suurempi oli tietenkin pettymys siitä, että lopputulema oli aika surkea. Edellytykset toimille olivat Kööpenhaminassa, kuten tiedätte ja olette varmaankin kuulleet, hyvin hankalat, mutta sihteeristön avustuksella pääsimme jopa etuoikeutettuun asemaan. Meillä oli pääsy Belasenteriin ja työskentelymahdollisuudetkin olivat erittäin hyvät EU-paviljongissa. Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentilla oli oma tila käytössä. Siitä oli paljon hyötyä Kiitos kuuluu myöskin Euroopan parlamentin Kööpenhaminassa sijaitsevalle äh, tiedotustoimistolle sekä ympäristövirastolle, joka antoi meille nämä tilat käyttöön. Meidän toivomustamme ei hyväksytty. Me olisimme halunneet olleet komission ja neuvoston koordinointikokouksessa mukana. Se oli pettymys. Meidän pyyntöä ei hyväksytty, ei komission eikä neuvoston puolella. Tämä on yksi asia, jonka halusin ottaa esille. Ja se liittyy myöskin tähän meidän pyyntöömme työstää toimielinten välinen sopimus. Tulevan kahden viikon aikana tämäkin asia täytyy saada kuntoon tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä parlamentin rooli on vahvistunut ja meidän pitää pystyä toimia tasavertaisena kumppanina eikä minkäänlaisena rupusakkina. Niin, kokouksia järjestettiin useampia ja minun mielestäni kahdenkeskiset kokoukset parlamentaarikojen kanssa olivat erittäin mielenkiintoisia. Keskustelimme Kiinan, Intian, Afrikan unionin, saaristoalueiden edustajien kanssa ja niin poispäin. Työryhmäkeskustelutkin olivat hyviä. Siellä kävi ilmi, että intressit ovat erilaisia. Lehdistötyöskentely ja lehdistötiedotukset eivät toimineet niin kuin halusimme. Tämä oli tietenkin melkoinen konferenssi kaiken kaikkiaan ja sinne tahtoi informaatio hukkua, erityisesti miten Florensin kohtalo meni ja lopussakaan meitä ei oikein enää noteerattu, joten kyllä meidän mediapuolta voitaisiin vahvistaa. Monet ovat täällä jo pyytäneet puheenvuoroa. Sanoisin, että 2-2,5 minuuttia, koska muuten kaikille ei puheen aikaa riitä varapuheenjohtajalle kiitokset, kollega Karl-Heinz Florence kiitokset ja kuten sanottu, 20 puheenvuoroa on pyydetty ja kaksi ja kaksi puoli minuuttia aikaa sinulle. Kiitokset. Toistan nyt jotain, jotain tavallisesti tee. Nimittäin kaikkein tärkein kiitos kuuluu valiokunnan työntekijöille, sillä he mahdollistivat oikeastaan täysin mahdottoman 70 meppiä. No siinä onkin porukkaa kerrakseen melkein yhtä paljon tai käytännössä yhtä paljon kuin Belgian edustajanhuoneessa. Eli sihteeristö teki kyllä loistavan työn. Puheenjohtaja, tekin toimitte oikein hyvin. Te järjestitte kaiken reilussa hengessä. Te toimitte oikein asiallisesti meidän kanssamme. Se toimi paljon paremmin kuin monissa muissa konferensseissa. Kiitokset siis myös teille ja me pärjäsimme oikeastaan aika hyvin. Se, että emme saavuttaneet enempää, niin se ei liity sitten meihin. Kun katsotaan kasvulukuja, Balissa meitä oli 15, nyt meitä oli 73 Kööpenhaminassa ja nämä huippukokoukset ovat valtava järjestelyllinen ponnistus valtava määrä ihmisiä ja heidän hallinnoimisensa ja järjestelyt ja niin edelleen, niin se oli selkeä viesti YKlle. Jossain vaiheessa tulee katto vastaan, eikä avoimuuttakaan ole sitten riittävästi. Ja näin sitten pääsenkin sisältöön. Tietenkin äh, tulos jäi heikoksi, mutta onneksi tämä kaksi astetta saatiin sentään kirjattua asiakirjoihin. Sekin oli pieni menestys. Muuten konferenssi oli aika eloton. Silmiini pisti myös se, että neuvottelut valtuuskunnissa olivat hankalia. No, kolme maata istuivat yhteen, kolme valtuuskuntaa ja sitten muut ö, olivat loukkaantuneita ja tunt, tuntui siltä, että he jäivät jotenkin ulkopuolelle, eli neuvottelut olivat todella vaikeita. Tämä ei nyt koske vain parlamenttia, vaan ihan valtioiden ja hallitusten päämiehiä. Siksi kaikki toimi melko elottomasti. Ja tapioista voidaan vetää se johtopäätös kenties, että tarvitaan uudenlaisia kannusteita ja uudenlaista lähestymistapaa me opimme varmaankin tästä, että se, mikä tuntuu olevan hyvää Euroopalle, niin ei sitten ole muulle maailmalle ehkä niin hyvää tai muusta maailmasta ei ainakaan tunnu, että se olisi heille hyvä asia. Ja jotta maailmanlaajuisesti saadaan jotain aikaiseksi, niin tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa. Minä ainakin käytän tulevat ajat sen pohdiskeluun, tarvitaanko todella uudenlaista lähestymistapaa vai toimivatko nämä vanhat edelleen? Kiitos. Varapuheenjohtajalla on minuutti enemmän puheen aikaa ja seuraavana Linna Mäkevänä. Thank you. Zwei Minuten. Yeah, and just to say... Muistakaa kaksi minuuttia. To the secretariat for the excellent work. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää sihteeristöä erinomaisesta työstä ja ennen kaikkea siitä, miten päästiin rakennuksiin. Oli hämmästyttävintä mielestäni oli se, että nyt meidän pitäisi pyytää uutta komissiota paikalle ja kertomaan, mitä Kökpenhaminan jälkeen tapahtuu seuraavaksi. Itse asiassa 31. tammikuuta ei enää päde määräaikana. Ja tämä oli vain ilmoitettu, mutta kukaan ei ole vielä selvillä, kuka, ketkä kaikki tähän sopimukseen ovat liittyneet. Näin ollen pitäisi saada valtioilta sisäiset päätökset erilaisista tavoitteista. Jos ne nyt haluavat, ne voivat näin tehdä, mutta mitään sitovaa tässä ei ole. Pitäisi myös saada määritettyä selvästi EUn kanta. Tässä puhuttiin 20-30 prosentista, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet ihan omiakin lukuja. Joten ei ole kovinkaan selvää, mitä Kööpenhapinassa oikeassaan saatiin aikaiseksi. Eh, ja on asiakirjoja siitä, mitä tehtäisiin ennen Meksikoa, mutta luulenpa, että tässä on nyt ajauduttu sivuraiteille ja olisi hyvä päästä takaisin ihan oikeisiin toimiin. Kiitoksia seuraavana Corinne Lepage. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sihteeristöä ja myös teitä tästä konferenssista. Te teitte kaiken mahdollisen. Mutta on kuitenkin selvää, että Euroopan parlamentin jäseninä en voinut olla kuin pettynyt. Pettynyt siihen, miten yleisesti organisointi toimi EPn kohdalla. Lissabonin sopimusta ei noudatettu, emmekä me saaneet istua siellä komission ja neuvoston rinnalla. Kyse oli vain yhteenvedosta, ei mistään muusta. Siinä ei todellakaan anneta mitään konkreettisia ehdotuksia. Ja haluaisin myös todeta sen, että meille ei edes annettu patcheja, jotta olisimme voineet osallistua täysistuntoihin teille ja Florentsille ja monille muille tärkeille hahmoille olisi annettu edes yksi tai kaksi patchia, niin olisimme sitten niillä vuorotelleet, mutta yhtäkään ei ollut varattu Euroopan parlamentin jäsenille näitä kulkulupia. Ja se on kyllä aivan järkyttävää. Tämä ei ole kritiikkiä teitä kohtaan tai meidän organisointiamme kohtaan, vaan lähinnä sitä kohtaan, miten EPtä kohdeltiin tuossa konferenssissa. No, toisaalta on sitten ihan selkeää, että kahdenväliset neuvottelut olivat oikein hyviä monista asioista, mutta todella se osallistuminen neuvotteluihin, me emme voi puheenjohtaja oikeastaan sanoa, että olisimme edes osallistuneet näihin todellisiin neuvotteluihin. Niin, kiitos kuuluu koko Task Forceille meidän sihteeristömme edustajan lisäksi muutkin kantavat kortensa kekoon valmisteluvaiheessa ja todellakin täytyy pohtia parlamentin roolia näissä YK järjestämissä konferensseissa. Toimijoinahan ovat mukana hallitukset, parlamentaarikkoja oli lukuisia paikalla niin kuin kansalaisjärjestön edustajia, mutta kyllä YKssakin täytyy pohtia sitä, että missä määrin parlamentaarikkojen arvoa voitaisiin korostaa. Satu Hassi. First I agree with everybody who... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää sihteeristä sen tekemästä erinomaisesta työstä. Mitä tulee akkreditointikysymykseen, Se, että Euroopan parlamentin edustajia on paikalla, eivätkä tiedä, että pääsevätkö he ylipäätään sisälle, niin sitä emme voi missään nimessä hyväksyä. Kyllä parlamentin pitäisi neuvotella uudesta sopimuksesta komission kanssa, jotta kaikki valitut MEPit ainakin saavat akkreditoinnin komission kautta. Tilanne on toinen, jos monia tulee, että pääsevätkö kaikki kaikkiin haluamiinsa kokouksiin, jotka on varattu oikeastaan virallisille maiden edustajille. Mutta ylipäätään niin pääsy alueelle pitäisi myöntää kaikille valituille edustajille. Sitten toinen asia. EUn pitäisi oppia tästä, että me tarvitsemme aktiivisempaa ilmastopolitiikkaa. Se ei riitä, että meidän asiantuntijamme tietävät, mistä on kyse tässä monimutkikaassa neuvotteluasetelmassa. Me tarvitsemme vahvempaa ilmastopolitiikkaan liittyvää diplomatiaa myöskin näiden niin sanotun perusmaiden suhteen, jotka toimivat aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Heillä oli myöskin keskeinen rooli silloin, kun lähdettiin vesittämään tätä Kööpenhaminan pakettia. Monet pohtivat sitä, että Kiina, joka kuuluu tähän mainittuun perusryhmään, josko Kiina Sudanin varjolla yritti estää Kööpenhaminan päätöksiä olemasta virallisia sitovia päätöksiä. Sitten kolmas huomio. Euroopan unionin pitäisi pyrkiä etsimään sellaisia ratkaisumalleja, joilla voidaan välttää neuvotteluiden ajautumisen umpikujaan. Eli että meillä olisi YK puolella ainakin menettelytapasäännöistä jonkinlaisia äänestyskäytännössääntöjä, jotta tämä prosessi ylipäätään toimisi. Kiitoksia. Kiitoksia. Thank you very much. I agree. Kiitos oikein paljon. Olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka puhuivat siitä, että Kopissa vain todettiin, että työtä on jatkettava kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi vuonna 2010 ja on hyvin tärkeää, että toimimme ennakoivasti erityisesti sen suhteen, mitkä EUn tavoitteet lopulta ovat. Ei pitäisi tyytyä vain 20 prosenttiin, ja täysistunnoissa jotkut vaativat 30 prosenttia, minä vaadin 40 prosenttia, mutta meidän valiokuntana täytyisi löytää uusia keinoja, jotta voimme jatkuvasti ennakoida näitä asioita ja työstää sitä, miten saamme parannettua myös suhteita muihin tässä neuvottelumenettelyssä. Siitä olisi hyötyä. Haluaisin lisätä omia ajatuksia ja haluaisin minäkin kiittää sihteeristöä, joka teki todella hienoa työtä näissä vaikeissa tässä vaikeassa tilanteessa. Kiitän työryhmää, kiitän teitä puheenjohtaja ja kiitän myös tiedotusyksikköä, joka teki todella hyvää työtä. Ja sitten pääsystä kokouksiin. Meidän pitäisi ehkä kirjoittaa tästä kirje erityisesti sekä Tanskan että YK järjestäjille tästä prosessista. Meidän pitäisi todellakin valittaa menettelystä. Lisäksi meidän pitäisi tarkastella hieman sisäisiä menettelyitämme, kuka pääsee valtuuskuntaan, kuka ei. Näitä asioita olisi jo etukäteen eh, hieman täsmennettävä, jotta ihmiset, jotka ovat menossa paikalle tai suunnittelevat eh, lähtemistä, niin tietäisivät paremmin, kuka valtuuskunnassa on ja niin edelleen. Minä tuen myöskin tulevaisuudessa, tulevissa menettelyissä sitä, että pyrimme saamaan Euroopan parlamentin jäsenille pääsyn myös näihin koordinointikokouksiin. Kiitos. Danke, Anna Rosbach. Kiitoksia seurana Anna Rosbach. Kiitokset puheenjohtaja. Aivan aluksi minunkin täytyy kiittää lämpimästi sihteeristöä. Ja minä olen tanskalainen, joten minun varmaankin täytyy sanoa jotain myös näistä ikävistä tapahtumista. Olen oikeastaan aika liikuttunut siitä, että monien kollegoideni täytyi tunteja odottaa ja jonottaa Kööpenhaminassa sisäänpääsyä. Olen todella pahoillani tästä me emme valmistelleet emmekä järjestäneet tätä kokousta. Minä puhuin Koni Hilbronin kanssa tästä asiasta ja me saimme vain muutaman äh, sisään ja hän oli oikeastaan keskustellessani todella pahoillaan siitä, että äh, meitä oli niin vähän paikalla, mutta hän ei toisaalta tiennyt, että me emme ole saaneet enempää lippuja. No, meidän täytyy todellakin tarttua härkää saarista Meksikon kokouksen suhteen. Olen täysin samalla linjalla kollegojen kanssa siitä, että meidän täytyy tehdä valitus. Minä äh, allekirjoitan sen myös mielelläni. Siitä asiasta on sitten sanottu kaikki, mutta minun täytyy sanoa, että minulla ei ollut niin valtavia odotuksia ennen konferenssia, on selvää, että on hienoa, että suuri joukko valtioiden päämiehiä kokoontuu tiettyyn paikkaan keskustelemaan näistä asioista. Kaikilla on tietenkin erilaisia lähtökohtia maantieteellisesti, taloudellisesti ja niin edelleen. Ja minä toivoin, että voisimme sopia konferenssissa jonkinlaisesta arkkitehtuurista, rakenteesta, tällaisesta lähtökohdasta asiakirjassa, jonka pohjalle voidaan rakentaa. Ja toivon todella, että voisimme luoda jonkinlaisen perusrakenteen Meksikoa varten. Kiitos. Niin no, metroverkosto toimii ja Kööpenhaminassa tämä on hieno tämä infrastruktuuri. Griffin. Um, again, thanks to the secretariat. Kiitokset, herra puheenjohtaja, kiitokset sihteeristölle. COP15 oli oikeastaan sellainen, että me puhumme siitä, mistä muut puhuivat, eli aikaa meni hukkaan ja veronmaksajien rahoja meni hukkaan ja tyhjästä keskusteltiin. Joten yksi ainoa hyvä asia oli se, että siellä oli saksalainen teknologialan yritys paikalla, joka tuotti alumiinia kevyemmän ja joustavamman ja terästäkin kaksi kertaa vahvemman materiaalin, joka kestää myöskin terästä neljä kertaa pidempään. Tämä on hyvin pieni seitsemän hengen yritys. Ja tämä on kyllä melkoisen uranurtavaa teknologiaa. Sillä voitaisiin Euroopan unionissa päästä eroon riippuvuudesta kiinalaisesta tuontiteräksestä ja voitaisiin myöskin avustaa kehitysmaita vahvojen rakennusten rakentamisessa. Toivoisin, että kaikki ne, jotka olivat paikalla ja näkivät tämän standin, niin ottaisivat tämän esille. Minun mielestäni tämä oli yksi Kööpenhaminan positiivisista viesteistä sillä muutenhan Kööpenhamina jää vain pienenä läiskänä historiaan. Thank you, so it was not completely useless. Eli Kööpenhamina keikka ei sittenkään ollut ihan turha, kun uutta teknologiaa huomattiin ja löydettiin. I've been... Kiitos puheenjohtaja. Minä olin Valilla ja Bosnanissa. Olin mukana oman hallitukseni edustajistossa ja mielestäni parlamentin valtuuskuntaan osallistuminen oli paljon mukavampaa, hyödyllisempää, huolimatta näistä järjestelyistä. Meidän pitäisi todellakin palata tähän strategiaan. Meidän pitäisi pohtia sitä, miten heikko kantamme oli Intian ja Kiinan edessä. Oli todella järkyttävää huomata, että kun kiinalainen otti lasin ja sanoi, että meillä 30 miljoonaa ihmistä eivät juo tämän väristä vettä, vaan kahvin väristä vettä. Ja itse asiassa tämä mielessäni tiivistää koko asian. Meillä ei ollut minkäänlaisia argumentteja kiinalaisille esittää, kun he puhuivat omista kannoistaan. Tämä liittyy myös Intiaan. Me tarvitsemme uuden strategian ja uusia argumentteja tuleviin menettelyihin. Ja on monia asioita, joista me voimme puhua. Esimerkiksi fossiiliset polttoaineet, niiden tukemisesta ei puhuttu. Ja kyse on asiasta, joka voisi hyödyttää kaikkia ilmastopolitiikassakin. Sitten se, miten muutamme näitä aikatauluja. Me puhumme siitä, mitä pitäisi tehdä nyt. Sen sijaan meidän pitäisi puhua pitkän aikavälin toimista 2050 näkövuotta ajatellen. Eli idoiden lopettanut. Thank you. Gilles Panio. Kiitokset. Seuraavana Gilles Panio. Oui, euh, président. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sananen kiittääkseni kollegoita hienoista järjestelyistä. Meidät otettiin hyvin vastaan Puhuja puhuu todella kaukana mikrofonista. Niin, kun verrataan sitä, miten jotkut muut tulivat, otettiin vastaan esimerkiksi Kalifornian kuvernöörit, tässä voidaan vielä edistyä hieman puheenjohtaja, jotta olemme samalla tasolla kuin nämä muut. Mutta täytyy kuitenkin sanoa muutama avainsananen Kööpenhaminan konferenssista. Toive toivo, pahoittelu, pettymys. Ensinnäkin pettymyksestä. Kuten Corin Lepaskin totesi, Euroopan parlamentti ei päässyt osallistumaan riittävästi keskusteluun. Ja erityisesti parlamentin poissaolo viimeisinä tunteina, kun otetaan huomioon se, miten erimielinen koko EUn valtuuskunta jo itsessään oli, niin me olisimme Euroopan parlamenttina voineet edesauttaa päätöslauselmaa. Mehän olimme saaneet jonkinlaisen kompromissin aikaiseksi ja olemme pettyneitä siihen, että Euroopan unioni ei päässyt vaikuttamaan enempää Kööpenhaminan neuvotteluihin. Me olimme vain sivusta seuraajia, vaikkakin valtuuskuntien välisessä neuvotteluissa huomattiin se, miten hankalia tavoitteet olivat. Ja kuten puheenjohtajakin totesi, niin pitäisi löytää toiden, toisenlainen, tai olisi pitänyt löytää toisenlainen hallintotapa, ja jatkossa pitäisi löytää toisenlainen hallintotapa, ja me voimme tehdä siitä ehdotuksia. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I'll be brief. Kiitoksia ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. On tietenkin selvää, että meidän on kiitettävää sihteeristö tästä ohjelmasta ja organisaatiosta ja erityinen kiitos Tanskan, tai sanoisin, että tanskalainen parlamentin edustaja oli yllättynyt siitä, miten hyvin meidän sihteeristömme oli järjestänyt näitä asioita. Me voimme tietenkin keskustella asioista myöhemmässäkin vaiheessa, monia kommentteja tultaisiin esittämään, mutta haluaisin lisättävän vielä sen verran, että parlamentin tulisi hiukan katsoa myöskin peiliin. Me olemme paljon investoineet oman kannan muotoilemiseksi. Marraskuussa hyväksymme oman päätöslauselman, mutta meidän kantaamme ei juurikaan noteerattu joulukuussa, joten meidän kantamme, jota työstettiin pitkään, niin miten voisimme varmistaa, että tämä parlamentin kanta, joka luulisi, jonka luulisi olevan erittäin tärkeä, niin sitä ei keskusteltu juuri laisinkaan, vaikkakin keskustelimme briefausten aikana komission kanssa. Ja komissio esitti jotain aivan muuta kuin mistä parlamentti oli sopinut keskenään, joten kyllä parlamentin pitäisi hiukan kriittisemmin suhtautua komissioon, kun meidän kantaamme ei huomioida, koska muuten herää kysymys, että onko näitä päätöslauselmia edes järkeä lähteä työstämään, meneekö se ihan hukkaan. Eli menemme Kööpenhaminaan ja meidän kantamme ei kuulla juuri laisinkaan, joten meidän pitäisi ehkä katsoa peiliin ja pohtia, että pitäisiköhän meidän pyytää samanlaista käyttäytymistä myöskin muilta. Eli miten voisimme parantaa neuvotteluissa omaa asemaamme. Kiitoksia. But... Niin EU-ssa meillä on rooli, mutta ei YKssa. Näin Kööpenhamina meille opetti. Vittorio, ole hyvä. <clears throat> Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Myös minäkin yhdyn kiitoksiin, joita henkilökunnallemme on osoitettu. Me saimme todellakin heiltä tukea. Kuitenkin suuri pettymys ja sen, siitä meidän täytyisi keskustella. Haluaisin vain todeta, että jollain tavalla jäi puuttumaan vastaus Balin kokoukseen. Ja myöskin jollain, jossain suhteessa reaktiot olivat muuttuneet Balin jälkeen. Minä olin moneen moneen otteeseen yrittänyt saada jonkinlaista tasapainoa keskusteluihin, mutta en, osalli, en onnistunut siinä. Ja näin ollen sitten hävisimme tässä, emmekä saaneet Kööpenhaminassa tuloksia aikaiseksi. Olisi pitänyt muuttaa täysin näitä to- toimintamalleja. Näin rajoitettu ehdotus tietyllä tavalla jätti EUn loppukeskustelun ulkopuolelle. Ja siellä muut tekivät kompromissin ilman EUta. Joten tämä on täysin ristiriitaista, kun EU kuitenkin oli laatinut ehdotuksia. Siksi meidän täytyisi nyt tehdä aivan toisenlainen ehdotus jatkossa, jotta nämä ongelmat otettaisiin todella huomioon ja löydettäisiin poliittinen ratkaisu Balin päätelmiin. Kiitos. Kiitos. Siitä keskustellaan. Seuraavana kollega De Rossi. Olen samaa mieltä Broodin kanssa. Ehkäpä vaadittiin liikaa ja esitettiin liian vaativa päätöslauselmaesitys ja se luonnollisesti johtaa siihen, että jää helposti ulkopuolelle. Näin ollen COP16 varten täytyy löytää parempi ratkaisu ja työt sen valmistelemiseksi on aloitettava jo nyt. Työhön on otettava ma- myös muut maat mukaan. Meidän täytyy neuvotella sellaisten maiden kuin Afrika, Afrikan maiden, Intian, Kiinan, Yhdysvaltojen kanssa. Ja ne eivät koskaan tule hyväksymään sellaisia ehdotuksia, joista me äänestämme parlamentissa ja hyväksymme parlamentissa. COP15 ei ollut mikään menestys, sen kaikki tiedämme, mutta sitten nämä äh, protestit, joita voidaan esittää, voi liittyä jompaan kumpaan leiriin. Lissabonin sopimuksen suhteen tai sen nojalla me emme voi pitää itseämme jonain toissijaisena elimenä neuvoston tai komission nähden. Ja näin ollen meitä ei vain voi jättää kadulle tai kokoussalin ulkopuolelle. Euroopan parlamentin täytyy päästä osallistumaan näihin kokouksiin. Ja minä toivon, että me todellakin valitamme tästä tai protestoimme tästä kirjallisessa muodossa ja välitämme sen kaikille näille organisaatioille. Toivon kuitenkin, että voisimme toimia COP16 paremmassa yhteistyöhengessä ja saisimme aikaiseksi sellaisen perustan, jonka pohjalta tulevat ilmastonmuutospäätökset tehdään. Kiitoksia. Vielä kaksi puheenvuoroa. Ensimmäinen kollega Trepopoulos. Kiitokset puheenjohtaja. No, ö, esitettyyn arvosteluun liittyen haluaisin kantaa korteni kekoon. COP15 Kööpenhaminassa oli täysi fiasko siksi, että koskaan yhteen ei ole kokoontunut niin paljon ihmisiä ja silti saavuttanut niin vähän. Euroopan unioni menetti aiemmin saavuttamansa johtajan aseman ja kaikki ihmiset, jotka olivat saapuneet paikalle, oikeastaan vain aiheuttivat enemmän haittaa ilmastolle meillähän oli erittäin paljon edustajia siellä ja meillä kaikillahan on tehtävä osallistua konferensseihin ja toimia edustajina, mutta paikalla oli koko joukko ihmisiä, joilla ei varsinaisesti ollut mitään tehtävää tai roolia siellä. Euroopan parlamentti jäi oikeastaan aivan huomioimatta sen takia, koska porukka oli niin paljon. Siellä oli kaikenlaisia delegaatteja ja jos, tai nyt en halua ottaa kantaa näihin järjestelyongelmiin, siinä on kyse ihan eri asiasta, mutta poliittisestikin virheitä tehtiin ja politiikkaa on arvosteltukin. Minä en ollut oikeastaan odottanut edes kunnon tuloksia. Johannespurin kokouksessa olin virallinen edustaja ja siellä minulla oli mahdollisuus seurata kaikkia niitä toimia, joita halusinkin, mutta emme saa unohtaa mitä muuta tapahtui. Ilmastofoorumi oli erittäin hyvin järjestetty tapahtuma. Lisäksi oli kaikenlaisia muita ö, tapahtumia ympäri maailmaa. Ihmiset osallistuivat tapahtumiin. No seuraava vaihe on nyt tietenkin sitten Meksikossa ja myös Bolivia ja Bonn ovat siinä välissä. Meidän täytyy todella pitää huolta siitä, että asiat sujuvat paremmin ja tarvitsemme tässä myöskin komissiolta tukea ja Euroopan parlamentin täytyy osallistua. Janos Ada. Kiitoksia seurana Janos Ada. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Unkarissa sanotaan, että kuvatakseen mitä Kööpenhaminassa saatiin aikaiseksi, niin paljon ponnistellaan asian hyväksi, mutta tulos on mitätön. Ja syy on se, että meiltä puuttui yhtenäinen EUn kanta. Tätä tietenkin setvitään vielä jatkossakin ja nyt toivoisin, että te herra puheenjohtaja ja että komission puheenjohtaja varmistaisitte, että voisimme riittävän syvällisesti keskustella siitä, miksi ei saatu aikaiseksi yhtenäistä eurooppalaista kantaa ja mitä pitäisi tehdä, jotta tällainen yhteinen kanta saataisiin muotoiltua. Minulla on tietenkin oma visioni, omia ajatuksia, en tule niitä esittelemään nyt, mutta ehkäpä jossain vaiheessa meille tarjoutuu sellainen mahdollisuus tässä valtu- valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitokset. Me tulemme lähettämään puheenjohtajalle, puhemiehellemme valituskirjelmän ja se välitetään sitten eteenpäin vastuullisille tahoille, Tanskalle siis ja uuden ilmastonmuutoskomissaarin kanssa paneudumme siihen, että miten voisimme vielä paremmin valmistautua tämän tyyppisiin konferensseihin, kuten Meksikon konferenssia silmällä pitäen. Kiitokset kaikille, kiitokset tulkeille ja jatkamme sitten iltapäivällä kello 15.00 Espanjan terveysministerin kanssa. Kiitoksia.